So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat, hyvää huomenta. Tervetuloa viimeisen kokouksen, tämä on viimeinen kokouspäivämme ennen kesätaukoa. Mukava, että täällä on myös joitakin parlamentin jäseniä paikalla. Meillä on täällä aika laaja ohjelma. Puola esittelee puheenjohtajakautensa ohjelmaa ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi ministeri Marek Savitskin. Hän on ministeri, joka vastaa Puolassa maataloudesta ja maaseudun kehityksestä, neuvoston puheenjohtaja ja ympäristön suoja, terveyden suoja ja elintarviketurvallisuus ovat myös kysymyksiä, joista hän vastaa. Ja tässä on varmasti paljon mielenkiintoista kuultavaa. herra Savitski on opiskellut maataloustieteitä. Hän on maataloustieteiden tohtori. Hän on ollut valtiosihteeri viestintäministeriössä. Ja hän omistaa myös maatilan, joten hän todella harjoittaa maataloutta, ei pelkästään puhu siitä. Ja vuodesta 1993 hän on toiminut Puolan parlamentissa hän on toiminut eri tehtävissä. Hän on johtanut esimerkiksi valiokuntaa, joka käsitteli kuluttajansuojaa ja kilpailusuojaa. Hän on myös johtanut Puolan maanviljelijä puolueen, puolueen ryhmää. Hän on hoitanut monia muitakin tehtäviä. Tervetuloa, hyvä ministeri, parlamentin maatalousvaliokuntaan. Meillähän on ollut jo tilaisuus keskustella kanssanne Varsovassa eri aiheista ja kuuntelemme innolla, mitä Puola aikoo puheenjohtajakaudellaan tehdä. Nyt saatte välittömästi puheenvuoron. Tervetuloa. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie posłanki. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, Minulle on suuri ilo, että voin esitellä tänään teille prioriteetit puolelle puheenjohtajana maan maataloudessa ja maatalouden kehittämisessä, maaseudun kehittämisessä ja kalastuksessa. Haluan kiittää tästä mahdollisuudesta tavata ja alussa myös Ja sitten Ranskan kansallispäivän vuoksi esittää onnettelut jäsenille. Ja sitä, että tämä on tietysti, kun tämä on viimeinen kerta ennen kesätaukoa, niin hyvää kesälomaa. <laughs> No sen vuoksi täällä ei olekaan kaikki. Niin paljon ihmisiä paikalla kaikkialla Pariisissa. Puhi, jatkaa. Puola on suuri eurooppalainen maa, jossa maataloudella on edelleen suuri merkitys sen vuoksi puheenjohtajakautemme aikana kolmen prioriteetin joukossa turvallinen Eurooppa, elintarvikkeet, elintarvikkeet energia, niin elintarvikkeet tulevat tässä ensimmäiselle sijalle. Kun ajattelemme näitä uhkia, joita viime kuukausina on tullut esille, viime vuosina on tullut esille, nähdään hyvin selvästi, että miten elintarviketurvallisuus valtaa alaa ja elintarviketurvallisuus ymmärrettynä monissa ulottuvuuksissa. Toisaalta turvallisuutena laadun suhteen, toisaalta myös turvallisuutena määrän osalta, mutta turvallisuutena myös itse tuottajalle, jonka täytyy pystyä suunnittelemaan toimintaansa pitkällä aikavälillä. Sitten maataloudessa maaseudun kehittämisessä Puola keskittyy ennen kaikkea YMP yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen vuoden 2013 jälkeen. Sen lisäksi tärkeä osa-alue on myös keskustelu eh, uusiutuvista energialähteistä. Sähän haluan ottaa kysymyksen vahvasti esille, koska 150 vuotta sitten maatalous, eh, kahvia kiitos, maatalous oli omavaraista energian osalta mutta tällä hetkellä, kun on haasteita ilmastonsuojelun osalta, niin kannattaa hyväksyä toimintaohjelma energian omavaraisuudesta maanviljelyssä. Ja tästä tulee äh, esille myös biomassakysymys uusiutuvien energialähteiden osuus otamme sen puheenjohtajakautemme aikana hyvin äh, vahvasti esille ja tämän viikon lopulla jo on tapaaminen Sapotissa jotta näistä uusiutuvista energialähteistä voitaisiin keskustella. Toivon, että myöskin seuraava ministerineuvosto ja että sen päätelmissä voisimme ottaa mukaan näitä asioita. Sitten jos puhutaan kysymyksistä, jotka liittyvät prioriteetteihin, haluan kiinnittää suurta huomiota myös yhteiseen kalastuspolitiikkaan sekä yhteinen maatalouspolitiikka että yhteinen kalastuspolitiikka, niin molemmissa odottaa uudistukset. Ja missä määrin sitten näiden kuulemisten jälkeen kolmen päivän aikana yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen osalta tulee esille suuri uudistushalu. Uusi lähestymistapa sitä näen siinä mielessä, että yhteisessä maatalouspolitiikassa on kyse suuret pelot. Ja sitten jos puhutaan kaloista, siellä on eh, reformi, reformivirtaus ja maataloudessa pragmaattinen virtaus. Molemmat politiikat tarvitsevat eh, syvää arviointia ja Puola haluaisi puheenjohtajakautensa aikana hyvin vakavasti keskustella näistä asioista. Sitten muut kysymykset haluan ottaa esille naudan merkitse, karjan merkitsemisen. Komissio esittelee ehdotuksen, jossa otetaan esille sähköinen merkitseminen. Toivon, että tästäkin saadaan yksinkertaistamista aikaan ja tässä uskon, että komissio ja parlamentti tukevat puheenjohtajamaan pyrkimyksiä yksinkertaistamiseen. karjan merkitsemisen jälkeen ja nautojen merkitsemisen lisäksi myös lampaiden merkitseminen on tärkeä, koska identifioinnin kulut eivät välttämättä ole suhteessa siihen vaaraan, joka olisi siinä, jos ei olisi tällaista. Ja sitten seuraava kysymys on eläinten hyvinvointi, jossa odotamme että syksyllä komissio esittelee selonteon selonteon 1-2005 asetuksen toimeenpanosta. Ja tässä toivomme, että kaikki näkökohdat, sekä eläinten hyvinvointi että taloudellinen näkökohta, tulevat hyvin selvästi harkituiksi ja että löydämme sellaiset ratkaisut ja päätökset teemme, että voimme kohdata odotukset toisaalta hyvinvoinnin osalta ja toisaalta siinä, että on taloudelliset mahdollisuudet ottaa huomioon ja sopeuttaa ne toisinsa. Sitten kasvinterveysasiat. 30 vuotta sitten sitä koskevat säännöt valmisteltiin itse asiassa, ja nyt olisi korkea aika, että hyvin vakavasti arvioisimme uudelleen näitä, koska uhat sairauksien ja tuholaisten osalta ovat hyvin selvästi esillä. Sääntöjen muutoksen jälkeen sitten näitä voitaisiin paremmin välttää näitä vaaroja. On myös tarve modernisoida ja yksinkertaistaa lainsäädäntöä Ehm, siementen osalta. Täällä tarvitaan harmonisoitua, kilpailukykyistä, kykyisiä markkinoita, niin että ovat korkealaatuiset eh, siemenet. Täytyy samanaikaisesti suojella ympäristöä ja ottaa huomioon yhä suurempi globalisoituminen ja kansainväliset standardit molemmilla osa-alueella Puola tekee yhteistyötä komission kanssa, kun valmistellaan lainsäädäntöehdotuksia. Tärkeä teema. On myös kysymys geneettisesti muunnelluista organismeista ja Puola haluaa jatkaa työtä tässä, tässä tärkeässä, tällä tärkeällä osa-alueella – Komissio on ehdot, ehdottanut tässä jo asia, toimia. Haluan painottaa, että keskustelu tästä ongelmasta, joka tähän mennessä on käyty Euroopassa, sillä on epätäydellinen luonne minun silmissäni. YK on julistanut metsien vuodeksi vuoden 2011. Puolassa metsät peittävät noin 30 prosenttia pinta-alasta, ja niiden luonnon monimuotoisuus kuuluu yksin rikkaimmista Euroopassa. Ja vaikka metsien kysymys kuuluvat tietysti ympäristöministerin salkkuun, niin muutama ajatus tästä teemasta. Neuvosto on pannut merkille päätöslauselman parlamentista, kokoomuksen vihreästä kirjasta, joka koskee metsien suojelua ja metsätieto, metsiä koskevaa tietoa unionissa. Olen varma, että neuvosto jakaa teidän näkemyksemme ja metsät saavat olennaisia hyötyjä asiasta. Niillä on myös hyvin suuri yhteiskunnallinen merkitys ja myös maa, maaseutualueiden taloudessa. Tässä voi myös todeta sivumennen, että luonnonympäristön suojelijoina ovat metsänhoitajat ja maanviljelijät ja siitä tulee tietysti suuret velvoitteet meille. Hyvä metsien tila, kestävä tila metsille ja paremmat tiedot metsävaroista Euroopassa ja parempi tiedotus ovat avainasemassa, jotka vaativat vielä parempia valmistelutoimia liittyen myös uusiin ilmastohaasteisiin. Komissio on saanut tukea vihreille kirjalle jäsenvaltioiden puolelta, EUn toimielimen puolelta ja tällä hetkellä odotamme, että työ jatkuu tältä osalta sekä komissiossa että parlamentissa. Jos puhutaan kansainvälisistä näkökohdista metsien osalta, niin haluan kertoa teille, että puoluepuheenjohtajamaana jatkaa mielen mielestäni erinomaista työtä, jota Unkari on tehnyt puheenjohtajamaana. Tässä ajattelen yleisesti Forest Europe-hanketta ja ministerikonferenssia, joka on pyhitetty metsien suojelulle. Oslossa kesäkuussa Euroopan ministerit, juuri metsäisestä vastaavat ministerit, tekivät tärkeän päätöksen siitä, että aloitetaan neuvottelut asiasta, että saataisiin aikaan sopimus Euroopan metsistä. Myöskin unionin tavoitteet hyväksyttiin vuodelle, seuraavalle vuosille metsiä koskien ensimmäiset neuvottelukierrokset ovat alkamassa. Alkua suunnitellaan tämän vuoden marraskuulle. Pyrimme kosti siihen, että materiaalit valmisteltaisiin tätä konferenssia varten mahdollisimman hyvin. Sitten haluaisin lopuksi käsitellä asiaa trooppisen puun asiaa ja siihen liittyvää organisaatiota. Siellä halutaan ratifioida kansainvälinen sopimus puun osalta. Ja tämä sopimus solmittiin vuonna 2006 puolella tekee tässä tiivittää yhteistyötä parlamentin kanssa, komission kanssa sekä myös jäsenvaltioiden kanssa. Olemme huomanneet, että silloin kun raportti julkaistiin, jonka kansainvälisen kaupan valiokunta on julkaissut, niin parlamentti aikoo hyväksyä asian osaltaan vielä syyskuussa. Vielä toinen kansainvälinen elin joka koskee geneettisen materiaalin komissiota FAN puitteissa. Tämä komissio vaikuttaa suuresti siihen, että varmistetaan suoja ja kestävä geneettisen materiaalin käyttö ja se, että edut jaetaan oikeudenmukaisesti niiden käytöstä. Kun otetaan huomioon 16 komission istunto, joka pidetään Roomassa tässä kuussa, Puola puheenjohtajamaana viimeistelee valmistelutyön, joka on tehty enemmän tavalla EU-tasolla, jonka unkarilaiset kollegamme ovat aloittaneet. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, haluan vakuuttaa teille, että pyrimme kaikki voimme siihen, että jatkettaisiin näitä uudistuksia, että voisimme saada päätökseen ne vielä vuonna 2011 ja että valmistelemme se hyvin perustaa näiden asioiden päätökseen saattamiseen vuodelle 2012. Ja, äh, Herr Minister Savitski. Hyvä ministeri Savitski. Lämmin kiitos tästä Puolan puheenjohtajakauden ohjelman esittelystä. Teillä on hyvin tärkeä ala hoidettavanamme, hoidettavananne. Siihen liittyy paljon tärkeitä aihekokonaisuuksia. Maa- ja metsätalous, kalatalous. Ja tämä on luonnon monimuotoisuuden kannalta ja siihen liittyvän politiikan kannalta äärimmäisen tärkeää. Tämä on myös ympäristön ja ilmaston suojelukysymysten kannalta hyvin merkittävä aihe, kuten to- totesitte. Oikeastaan kaikki suuret aiheet ovat teidän salkussanne mukana. Ja puolella on kyllä paljon tarjottavaa. Niin kuin komissiommekin. Niin, senkin täytyy todella käsitellä näitä luonnonvarojen suojaa, ilmaston suojaa, ympäristön suojaa ja niin edelleen. Nämä ovat tämän vuosituhannen tärkeitä asioita. Puolella on tähän siis paljon tarjottavanaan. Sillä on äärimmäisen kauniita maisemia. Siellä on vielä luonnon monimuotoisuutta. Te voitte myös viedä näitä kokemuksia muualle Eurooppaan. Te puhuitte metsistä. Teillä on myös hyviä esimerkkejä tähän liittyen. Ja kestävän metsänhoidon täytyy olla pääperiaatteena koko EU-ssa. Siinä, siitä saataisiin paljon hyötyjä. Tiedän, että teidän politiikkanne sydämessä on maatalouspolitiikka ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen. Parlamentissa maatalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta ovat täysistunnossa puoltaneet uudistuksia YMPssä siinä, että ensimmäisessä pilarissa lähdetään vihreämpään suuntaan ja että tukia annetaan osittain maanviljelijöiden toimien perusteella, sen perusteella, mitä he ovat tehneet ympäristön suojelemiseksi ja maaseudun kehittämiseksi. Ja toivottavasti puheenjohtajavaltio tukee näitä toimia. Te puhuitte myös kalastuspolitiikasta. Siitä on keskusteltu aikaisemmin hyvin laajasti tässä valiokunnassa. Meliä, meriä yli kalastetaan, monet lajit ovat vaarassa. Ja olemme käsitelleet erityisesti tonnikalaa. Sen kalakanta, tonnikalakanta on vaarassa – ja tästä on keskusteltu ja keskustellaan jatkuvasti myös kansainvälisissä yhteyksissä, miten tonnikala ja muut kalalajit voidaan pelastaa. Ja kalastuspolitiikan uudistukset ovat aivan yhtä tärkeitä kuin maatalouspolitiikan uudistukset. Uudet maatalousteknologiat, tekniikat ovat jatkuvasti käsittelyssä meidän valiokunnassamme Puhumme elintarvikkeista, nanomateriaaleista ja haluaisimme tietää tarkkaan, kuinka kaikki tämä vaikuttaa ihmisten terveyteen. Uuselintarvikkeiden osalta parlamentti ja neuvosto olivat oikeastaan samoilla linjoilla siitä, että pitää ilmoittaa näistä nanomateriaaleista. Kuluttajalla on oikeus tietää, että hänen ostamassaan tuotteessa niitä on. Emme päässeet sopuun kloonauksesta, eläinten kloonauksesta, kloonaustekniikoista. Ja komissiolta on tulossa vuoden loppuun mennessä toivottavasti uusi ehdotus tästä asiasta. Me painostamme komissiota tähän suuntaan. Ja käsittelyssä on geenitekniikka, teknologialainsäädäntö. Mainitsitte tämän. Tässä ollaan harjoittamassa tietynlaista uudelleen kansallistamista, koska yhteistä eurooppalaista kantaa ei näytä löytyvän ja näin jokainen jäsenvaltio voi itse päättää, voiko sen alueella GMOita viljellä tai käyttää. Ja tästä on tarkoitus saada aikaan nopeasti lainsäädäntöä, että tämä voidaan saattaa päätöksen teidän puheenjohtajakaudellanne. Sitten muita aiheita, kuten eläinterveys. Olen lukenut, että e, hevoset eivät enää joudu polttomerkityiksi. Se näyttääkin aika hurjalta nyt. Niillä on tällainen mikrosiru, joka auttaa tunnistamaan eläimet. Tämä on edistysaskel eläinten hyvinvoinnille. Tämä poistaa kipua, jota eläimet tuntuvat, aivan kuten mekin tuntisimme. No niin, nyt kiitos vielä kerran tästä puheesta. Nyt siirrymme sitten jäsenten kysymyksiin. Richard seba ensin. Kiitoksia ministeri. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Te puhuitte hyvin laajasta aiheiden kirjasta, joita puheenjohtajavaltio haluaa lähteä työstämään. Ja meitä kiinnostaa tietenkin se aihe, josta puheenjohtajamme puhui, eli GMOt, geenimuunnellut organismit. Parlamentti on tukenut varsin laajasti sitä, että tässä vahvistettaisiin toissijaisuutta. Itse olen ymmärtänyt, että ihmiset Euroopassa haluavat itse saada päättää, käytetäänkö tätä tekniikkaa heidän maansa alueella – ja että he, ne saavat itse päättää, saako näitä kasveja viljellä niiden alueella. Tiedämme, että on paljon erilaisia estäviä vähemmistöjä, ei tässä on vaikea päästä eteenpäin, mutta olisi hyvä päästä kuitenkin hyvin nopealla tällä eteenpäin. Ja toinen asia, joka meitä kiinnostaa, on ylipäätään elintarviketurvallisuus. Tiedämme, että väestön määrä kasvaa, elintarvikkeiden hinnat nousevat ja YMP, YMPn lisäksi kalastuspolitiikka on tärkeässä roolissa, vaikka siihen ei kiinnitetäkään tiedotusvälineissä yhtä paljon huomiota. Ja kun katsomme esimerkiksi kasvivalkoiskysymyksiä ja tiedämme, että monia kalalajeja kalastetaan aivan liikaa, tiedämme, että neuvostossa ne jäsenvaltiot, joilla on itsellä kalastus laivasta todella pontevasti vastustavat kalastuskiintiöiden leikkaamista. Ja toiset valtiot taas suhtautuvat tähän hyvin välinpitämättömästi. Eli mitä te ajattelette, jotta saadaan pitkän aikavälin tavoitteita ja kestävyyttä näihin kysymyksiin. Ja sitten uusiutuvat energiat. Viime vuonna Yhdysvalloissa käytettiin enemmän viljaa energiantuotantoon kuin, äh, elin, kuin ruuaksi. Ja tämä trendi voi näkyä myöhemmin myös Euroopassa. Tässä täytyy estää kuitenkin, että mennään liian pitkälle. Minkälaisia aloitteita teillä on tältä osin, jotta tässä ei synny liian voimakasta kilpailua näiden kahden asian välillä? Kiitos. Kiitoksia, Richard. Seba seuraavaksi Perillo, Hän on hedelmämehu esittelijä. Hän vastaa siitä, kuinka paljon sokeria mehuissa saa olla. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri tästä esityksestä. Kuten Jolainen sanoi, työstä direktiivin muutosta koskien hedelmämehuja. Ja halusinkin kysyä, tästä ja erästä toisestakin aiheesta. Kysymyksen kuuluu, mitä ajattelette Codex Alimentariuksen soveltamisesta? Mitä ajattelette sen täytäntöönpanosta? Tämä ei ole mikään sitova lainsäädäntö, se on aivan totta, mutta totta on myös se, että se kuitenkin sääntelee Euroopan ja maailman elintarvikekäytäntöjä. Ja kun direktiivejä laadittiin, meillä oli kaksi asiaa mukana – Ensinnäkin kansainväliset säännökset, jotka liittyvät tuotteiden tuontiin, niiden happamuuteen. Ja ne piti ottaa mukaan tähän kodeks, alimentariukseen. Ja jos emme täyttäisi niihin liittyviä vaatimuksia, niin silloin joutuisimme ehkä vastaamaan tästä juridisesti VTOssa. Ja kun puhutaan esimerkiksi siitä, että mandariinia voi lisätä johonkin mehuun, niin tästä oltiin ehkä jo sitten eri linjoilla. Eli mitä mieltä olette siitä, että pitäisi olla koodiksi, joka koskisi yh, yh, joitakin tuotteita, mutta taas ei toisia, pitäisikö olla rajoittavampia? Eli mitä mieltä olette tästä säännöstöstä? Ja sitten toinen kysymys, joka ei liitty niinkään tähän. Kun puhuitte metsistä, niin ymmärsin, että te puolatte sitä, että meillä olisi metsälainsäädäntöä ja direktiiviä, direktiivi EU-ssa metsistä, jossa kunnioitettaisiin erilaisia metsätyyppejä Euroopassa niin, että erityispiirteet otettaisiin huomioon, mutta kuitenkin meillä olisi yhteisiä sääntöjä, jo, jolla säänneltäisiin metsänhoitoa, sen suojelua. Minkälaista huomiota tähän asiaan ollaan kiinnittämässä? Ja sitten ymmärsin, että te puolette myös sitä, että saataisiin todella sellaista metsälainsäädäntöä, jossa otettaisiin huomioon ainakin vähimmäisvaatimukset metsänhoidosta koko Eurooppaan. Kiitos. Muchas gracias. Kiitos. Seuraavaksi De Bruyne. Thank you very much, uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää ministeriä siitä, että hän on paikalla ja käytetään näkemysten vaihtoa meidän kanssamme. Olen iloinen, kun kuulin ministerin kommentteja aivan erityisesti metsiin liittyen. Minä itse olen ollut tästä aiheesta tehdyssä mietinnössä varjoesittelijä. Olisin halunnut kuulla hieman enemmän yksityiskohtia siitä, miten asioita voitaisiin viedä eteenpäin tällä alalla puheenjohtajakauden aikana. Pohjois-irlantilaisena olen erityisen iloinen, kun kuulin ministerin puhuvan lampaiden identifioinnin yksinkertaistamisesta. Tämä on ollut suuri huoli maanviljelijöiden keskuudessa siellä meillä kotona. Yhteinen maatalouspolitiikka ja sen uudistaminen on tietysti pääaiheita ja nyt tähän suhtaudutaan pragmaattisesti, niin kuin ministeri sanoi. Täytyy olla kannustimia viljelijöille niin, että äh, viljelymaan hallinnointia toteutetaan terveesti ja hallitusti. Parlamentti on myös tehnyt päätöslauselman aiheesta pilarissa yksi, josta ministeri puhui ja myös puheenjohtajamme puhui, on vihreyttämistä. Miten te näette, että keskusteluissa edetään jäsenvaltioiden kanssa tässä asiassa? Niin, että olisi tiettyjä lukonlyötyjä toimia tai sitten joustavuutta jäsenvaltioiden kesken. Uskotteko, että voidaan toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, jotka on selvästi identifioitu, niitä on helppo arvioida ja ne eivät aiheuta paljon lisää byrokratiaa. Ja pääsevät kuitenkin siihen tulokseen, mitä me kaikki toivomme. Karl-Heinz Florenz. Kiitos. Seuraavaksi Karl-Heinz Florenz. President, eh, Neuvoston puheenjohtaja, iloitsin alustuksestanne kovasti. Minua kiinnostaisi, en kysy sitä, että budjettikysymystä, vaan Minua kiinnostaa itse asiassa enemmän se, että Agrarbereich entgegen. Also ich bin ähnlich wie Sie Landwirt. Miten tätä keskittymistä voidaan torjua maataloudessa? Minäkin olen maanviljelijä. Meillä on kahdeksan miestä. Ostavat 85 prosenttia sianlihasta. Ei ole enää markkinoita. Europa und wenn das so weitergeht, dann dürfen wir uns nicht wundern. Jos näin jatkuu Euroopassa, niin ei pidä ihmetellä, että maito on halvempaa kuin vissyvesi. Mihin toimiin tässä voitaisiin lähteä tätä vastustamaan? Että maanviljelys, maanviljelytilat voivat vielä toimia. Mitä ilmastossa on sitten konkreettisesti aikeilla? Sitten nämä geenimuunnellut organismit. Se, mitä Sever nyt toivoo kovasti, että saadaan kansallistaminen tässä, niin minä sanon, minä olen, asun 9 kilometriä Hollannin rajasta ja alankomaalaiset kollegat ovat sanovat, että siellä ne sallitaan. Rajat, rajat, on, rajat ovat oikeastaan purehdut meillä. Sitten tulee Tänne Niederrheinin alueelle tulee sika, rehu, auto, ja sitten ei oikein tarkisteta, onko siellä gmo rehussa vai ei. Ja sitten Niederrheinin alueella äh, saksalainen viljelijä, jos sitten teurastamalla, teurastamalla todetaankin, että olikin GMOita. Eli tämä subsidiariteetti kaipuu. Se elää ihmeellisen renasessin tässä asiassa, mutta ongelmathan kärjistyvät rajusti, mitä ja mitä tässä voitaisiin tehdä. Äh, Kiitos. Tässä täytyy ollakin tarkkana sen suhteen, mistä rehu on peräisin, mistä materiaali todella tulee. Tämä ei ole mitenkään yksinkertaista, mutta ministeri vastaa tähänkin varmasti. Nyt sitten Vittorio Prodi. Kiitoksia, herra ministeri, siitä, että tulitte paikalle. Haluaisin erityisesti käsitellä metsä- ja maatalousjätteitä ja mahdollisuutta rakentaa tällainen ketju, joka keräisi näitä jätteitä ja muuntaisi niitä sitten biokaasuksi. Tämä voisi olla osittain mahdollisuus nostaa huomattavasti energiatehokkuutta ja toisaalta näin, kun käytettäisiin uusiutuvia luonnon varoja, voitaisiin myös sopeutua paremmin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin Vaikutuksen Tämä onkin välttämätöntä kaikkialla Euroopassa. Eli tällainen ketju pitäisi saada aikaan. Se olisi välttämätöntä. Voi sanoa, että yksi tonni kuivaa biomassaa antaa noin tuhat kuutiometriä happea. Ja pelkästään Italiassa maa- ja metsätalousjätteistä voitaisiin saada kolmasosa kaasusta, jota me tarvitsemme. Mutta tällaista uudenlaista arvottamista todella tarvittaisiin. Ja kysyn teiltäkin, hyvä ministeri, onko tällainen mahdollista ottaa aloitteeksi koko Euroopan tasolla? Grazie, Vittorio. Kiitos, Vittorio. Nyt sitten Toistaiseksi viimeinen kysymys Alois Peterle. Hän hoitaa kotona mehiläisiä. Um, no Kiitos puheenjohtaja. Käytän englannin kieltä, koska Slovenian tulkkausta ei ole tarjolla. Kiitos siitä, että mainitsitte harrastukseni, joka on muuttumassa yhä vaatimammaksi. 20-30 vuotta sitten mehiläisten hoito oli paljon leppoisampaa, enää se ei sitä ole. Tällä hetkellä Euroopassa ja Yhdysvalloissa mehiläiskato on riesanamme. Se on suuri riesa. Minun mielestäni tämä on paras indikaattori luonnonympäristön tilasta – Eilen hyväksyimme lausunnon mehiläisten terveydestä. 105, yli 150 tarkistusta jätettiin pelkästään lausuntoon. Tämä tarkoittaa sitä, että ymmärrämme hyvin, mitä nyt tapahtuu. Kuitenkin huomiota ei kiinnitetä riittävästi tähän indikaattoriin, tähän havaintoon. Omassa johdantopuheenvuorossanne alussa puhuitte turvallisuudesta, elintarviketurvasta. Minusta tarvittaisiin kattavampaa lähestymistapaa. Ja mehiläisten avulla me voimme havainnoida paljon laajemmin tilannetta kuin pelkästään miten mehiläiset voivat. Niiden kautta voimme havaita koko ympäristön tilasta monia asioita. Tarvittaisiin paradigmaattisempaa lähestymistapaa. Ei pelkästään niin, että jotakin tiettyjä yksittäisiä asioita parannetaan, vaan minusta Minu, minusta meidän pitäisi tarttua esimerkiksi kemikaalien käyttöön maataloudessa paljon perusteellisemmin. Ei minun varmaankaan tarvitse luennoida tästä asiasta teille, mutta kehitys viime vuosina näissä asioissa on ollut kyllä tärkeää, huomattavaa ja, ja asioihin täytyisi puuttua. On tärkeää, että poliitikot ovat tietoisia näistä asioista. Kiitos, ministeri. Ja, polnischer Honig ist... Niin, puolueen hunaja on varsinaista herkkua ja haluamme sitä jatkossakin mahdollisimman paljon. Se on hyvä indikaattori ympäristön tilasta. Mich freut, dass gestern im Ausschuss mein Abänderungsantrag angenommen wurde. Iloitsen siitä, että tarkistukseni hyväksyttiin eilen valiokunnassa. Ja se liittyy GMOihin ja ähm, biosideihin. Kysymys. Selvennys kantaanne GMO-organismien käytöstä, jossa merikantamat ovat lähempänä kuin Florensin ja Seeperin. Tulin vähän myöhään tänne ja olen jäsen agrivaliokunnassa ja yksi suuri keskustelu siellä on myös ensimmäisen pilarin vaatimusten kattaminen. Minua kiinnostaisi kantana tähän teemaan, koska mit, aika mikä menee ensimmäisestä pilarista, niin sitten puuttuu toisesta pilarista. Ja ympäristövaliokunnalle se ei ole ollenkaan niin kysymys, että mitä määrärahoja siellä on näissä pilareissa käytössä. Ja, herr minister, viele Fragen. No niin, hyvä ministeri. Tässä tuli paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Me odotamme teiltä vastauksen. Kiitos. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin mielenkiintoinen keskustelu. Maataloudessa, kalastuksella, kalastuksessa emme voi katsoa asioita kymmenen vuoden eh, perspektiivillä ja globaalissa perspektiivissä vielä. Jos ajattelemme yhteistä maatalouspolitiikkaa, sehän on kohta 50 vuotta vanha niin voimme tulla siihen johtopäätökseen, että miten YMPssä on tehty huonosti asioita, miten paljon pitää korjata. Ja yksi puhujista, yksi jäsenestä muistutti, että sanoin, että minulla on pragmaattinen lähestymistapa YMPn reformiin. Ei. Minulla on vaativa ja odottava asenne siihen, että tulee todellinen syvällinen reformi. Pragmaattinen asenne. Sitä edustaa maatalousvaliokunta, suuressa määrin edustaa parlamentti, myöskin neuvosto tietyssä mielessä. Jos mietimme mehiläisasiaa, ajattelemme että kemiallisia aineita, niin kiinnitän huomioon ne siihen, että YMPssä tuotannon voimaperäistäminen, kemiallistaminen, intensiivistäminen, sitä mietittiin alussa. Ja nyt mietitään, että mihin hävisi luonnon monimuotoisuus, mitä monokulttuurit, viljelmät aiheuttivat luonnon monimuotoisuudelle, miten rikastuttaa maaperään ominaisuuksia, onko maaperässä myös suurta biologista elämää, joka on osa ekosfääriä. Tästä YMPn puitteissa me puhuu paljon järjestämme vielä nyt syksyllä täällä Brysselissä konferenssin, joka käsittelee juuri maaperän luonnonvarojen uusiutumista ja maaperän käyhtymistä. Jos käsit- katsomme, katsomme vaikka lannoitteiden käyttöä, mineralisoitumista maaperässä, niin nyt todellakin on hetki, jolloin tätä kaikkea täytyy harkita todella syvällisesti. Ja sen vuoksi YMPn uudistusta ei voida käsitellä pelkästään talouskysymyksenä. Ja valitettavasti 99 prosenttisesti meidän keskustelumme rajoittuu Euroopassa rahoituskysymyksiin, vertaillaan pilareita, kuka menettää, kuka saa, mutta edelleen eurooppalaisina. Meillä ei ole rohkeutta katsoa maataloutta euro, sellaisena, jolla on globaali ja eurooppalainen luonne. Kun otetaan näin vahvasti esille GMO-kysymykset, niin eurooppalaisessa näkökannassa on, se ei ole kovin johdonmukainen tai se ei ole ollenkaan johdonmukainen. Tieteestä ei saa argumentteja keskusteluun, että voitaisiin tehdä vertailuja puolesta vastaan. Me emme ole kaikki vakuuttuneita siitä vielä, että missä määrin GMO-organismit vaarantuvat luonnon monimuotoisuutta. Mutta on sellaisia mielipiteitä ja ne täytyy ottaa vakavasti huomioon, että ne uhkaavat sitä haluamme puolustautua luonnon monimuotoisuuden häviämiseltä. Tästä tietysti ongelmasta päästään aika kivasti, jos tämä päätösvalta sitten menee kansallisvaltion tasolla, jäsenvaltion tasolla. Ja tässä tietysti hyvin otettiin esille Hollannin ja Saksan asia, koska heillä on eri lähestymistavat. Saksa ja Puola voidaan ottaa esille, niillä on eri lähestymistavat tähän ongelmaan. Ja jos pelätään nyt luonnonmukaisuuden häviämistä, ehkä siihen voi olla muitakin syitä, Minä tässä kuitenkin haluan, että vakavasti lähdetään keskusteluun, joka perustuu talouteen, mutta myös biologiatieteeseen. Jos puhumme Euroopassa, sanomme Euroopassa näin, että emme viljele GMOita Euroopassa tai yksittäisissä jäsenvaltioissa, mutta mielellään tuomme rehua, joka on geneettisesti joka on GMO-rehua muista maailmasta, mutta ei asetetaan elintarvikkeille esteitä, koska kansalaisilla on elintarvikkeita, elintarvikkeiden asetetaan esteitä, koska tietysti kansalaisilla on valinnanvapaus. Ja me eurooppalaiset mm, sanomme näin, että luonnonmuotoisuutta haluamme suojella. Ja monilla alueilla Euroopassa sitä täytyy elvyttää, koska se on jo vakavasti häiriintynyt. Mutta suljemme silmämme siltä, että samaan aikaan liberaalin lähestymistapamme ansiosta tai vuoksi tuhoamme luonnon monimuotoisuutta muualla maailman alueella. Koska meidän tarpeisiimme Euroopan ulkopuolelta 30 miljoonaa hehtaaria käytetään rehun tuottamiseen, viljelemiseen, jota käytetään Euroopassa. GMO-ongelmista haluaisin, että puhuisimme ei pelkästään oman takapihamme huomioon ottaen, ottaen huomioon omat kylämme, kunnat, katselimme tätä, katsoisimme asiaa globaalista näkökulmasta. Ja neuvoston kautta on tässä hyvin tasapainoinen ja harkittu. Mutta että keskustelussa ei kadotettaisi näköpiiristä että mitä tieteelliset instituutiot ovat mieltä näistä asioista. Otettaisiin myös se huomioon. Koska bioteknologia seuraa päälle johtoasemassa ja ehkä sen vuoksi meillä ei ole täysiä tietoja tästä ongelmasta. Tietysti sama koskee kloonaamista. Eurooppalaisessa maanviljelyssä meillä on sellainen tuotanto- ja kehityspotentiaali vielä, jos se herätetään asianmukaisella tavalla ja hyödynnetään, voi taata elintarviketurvallisuuden maailmassa Euroopassa ilman, että tarvitaan kloonaamista ja GMOita vuosikymmeniksi. Mutta siinä vaaditaan myös YMPn uudistamista. Se vaatii kattavaa lähestymistapaa, eikä pelkästään lähestymistakaa, joka perustuu pelkästään taloudelliseen ajatteluun. Puheenjohtaja otti esille kysymyksen kestävästä kalastuksesta, tonnikalakantojen uhasta. Tyytyväisyydellä panen merkille tiedon komissiosta, että monivuotisten suunnitelmien ansiosta tonnikala kanta hieman paranee. Meillä on yhä paremmat metodit, tieteelliset metodit tutkia kantoja, kalakantoja, mutta samaan aikaan tiedämme, että kalastajien itsensä puolella ei ole täyttä kantojen identifikaatio, rekisteröintiä. Sitten monilla alueilla on myös tietysti salakalastuksesta kysymys, ja, ja, ja tämä ongelma on edelleen ratkaisematta, eikä sitä ole keskusteltu loppuun asti, myöskin koskien äh, saaliin pois heittäminen. Ja alueellistaminen kalastuksessa on yhä suurimmissa merkityksessä. Samoissa puitteissa ei voida toimia kuin pu- eteläisillä alueilla kuin pohjoisilla alueilla. Kaikki asiaan liittyvät kysymykset täytyy ottaa huomioon, että rationaalisesti voitaisiin tehdä työtä tällä alalla. Uusiutuvat energiat. Kiinnitän alustuksessani huomiota siihen, että 20 vuotta sitten energia-asia, energian osalta maatalous oli omavaran 2007 sitten. 2008 oli suuri häly siitä, että energian tuotanto uusiutuvista energialähteistä, elintarviketuotteista, on häirinnyt kovasti maailman markkinoita. Biopolttoaineen tuotanto hilaa tietysti hintoja ylöspäin. Ja viljan hinta aiemmin laski 50 prosenttia, niin ei huomannut ollenkaan, että että miten paljon esimerkiksi rypsiä meni biodieselin tuottamiseen. Ja hinnat putosivatkin. Eli spekulaatiot ovat suurempi uhka hintavaihdon osalta. Mutta ei ole tarvetta siihen, että, että elintarviketuotannosta siirrettäisiin niin paljon uusiutuvan energian tuotantoon viljelyssä, jalostuksessa on paljon, tulee jätteitä paljon, orgaanista jätettä tulee myös kunnan jätehuollosta. Tämä täytyy kaikki käyttää rationaalisesti hyödyksi. Aurinkoenergiaongelma, tuulienergiaongelma, monista teemoista täytyy puhua ja käyttää niiden valtioiden kokemusta, joilla, jotka ovat edistyneet tässä asiassa. Myöskin metsän biomassa täytyy ottaa tässä huomioon. Hän haluaa, että biomassan energiantuotanto olisi sitä, että ryöstöviljellään metsiä, koska kun on suuret tässä tulee kiusaus käyttää ei pelkästään metsäjätteitä, vaan myös kilpailullisesti puuta, joka voisi edelleen kasvaa ja torjua ilmastonmuutosta. Eli tämä kysymys. Sitä täytyy käsitellä yksityiskohtaisemmin, koska ei voi olla niin, että että täytyisi tuhota luonnonympäristöä, kaataa metsää ähm, uusiutuvan sen vuoksi, että tuotettaisiin energiaa, tuotettaisiin uusiutuvista energialähteistä. Olen myös teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että mehiläiset ovat luonnollinen mittari luonnon tilalle. Mutta minulla on vaikutelma, että aika usein mehiläishoidon ongelmista ehkäpä liian suurissa määrin, rasitetaan vi- maanviljelyä tai syytetään maanviljelyä mehiläishoidon ongelmista. Koska puolessakin on näitä ongelmia, joista puhuitte, itse ja puolessakin tutkimme, missä syyt ovat. Siihen, että meillä se kuolee liikaa. Ja tietysti maataloudessa käytettävät kemikaalit ovat osassa, mutta myöskin muilla tekijöillä on vaikutusta. Mutta tässä tarvitaan lisää tutkimusta ja työtä. Ympäristöstä ei pitäisi huolehtia pelkästään maataloudessa, vaan ottaisi huomioon myöskin kaikessa muussa taloudellisessa toiminnassa. Aha, też e, kwestia spraw związanych. Kysymys, joka liittyy vielä Codex Alimentarius sokerit. Sanon näin. Elintarviketuottajia kohtaan Euroopassa reilun kymmenen vuoden aikana on asetettu suuret vaatimukset. Hyvin korkeat standardit. Ja samaan aikaan on hyvin edistynyt keskustelu VTOn puitteissa myöskin kahdenvälisten sopimusten puitteissa, merkosurin puitteissa on keskustelu, jossa kaikki maailman alueet odottavat, että eurooppalaiset markkinat, joissa on aika vauroita kuluttajia, tukee kaikkia maailman alueita, mutta jos aretamme eurooppalaisille tuotteille korkeat standardit, niin että on ympäristöystävällistä viljelyä, otetaan eläinten hyvinvointi huomioon, niin näyttää minulta siinä, että eurooppalaisina poliitikkoina emme voi suostua samaan aikaan siihen, että avaisimme Euroopan tuonnille, elintarvikkeiden tuonnille, jota tuotetaan että näitä stand- niin, että näitä standardeja ei pidetä yllä, eikä noudateta tällä tavalla suhtaudun myös GMO-kysymykseen. Jos haluamme suojella luonnon monimuotoisuutta Euroopassa, niin suojelkaamme sitä myös muilla maailmanalueilla. Se koskee myös elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua. Otitte esille kysymyksen myös. Täällä Rova puhui asiasta, jossa realizacja wcześniejszych zobowiązań. Kun puhutaan vihertämisestä, niin reformin aikana, kun tehtiin tämä tukien irrottaminen tuotannosta, se oli hyvä suunta, koska se voitiin ottaa markkinat paremmin huomioon eurooppalaisessa maanviljelyssä ja niin, että viljelyiden päätöksiä voidaan ohjata niin, että kehitetään sitä myötä, että saadaan tietoa markkinoilta. Ja tähän otettiin mukaan täydentävät ympäristöehdot hyvin vahvasti se periaate täydentävistä ympäristöehdoista, jolla piti selvittää kuluttajille, että viljelijöillä on asetettu paljon uusia vaatimuksia. Ne ovat oikeastaan aivan tavanomaisia hyviä viljelykäytäntöjä, jotka 6-7 sukupolvia on jo tunnettu Euroopassa, mutta me kuvailimme ne, annamme viljelijöille ohjekirjoja ja nyt sitten tarkasti valvomme eurooppalaisena hallintona, että nämä eh, vihkoset täytetään tiedoilla ja periaatteita noudatetaan. Ja periaatteessa on osa, kaksi osaa B, jossa on ympäristön suojelu. Tarkat tavoitteet maanviljelylle siltä osilta on kuvattu. Sitten ympäristödirektiivi. Ja on osoittautunut, että jos tekisimme kartan tänään näiden kaikkien periaatteiden täyttämisestä, niin monissa paikoissa varmaankin kartta olisi täysin valkoinen ihan täysin valkoinen. Eli ensimmäisen pilarin puitteissa, jonka pitäisi olla. Että huolehtisimme siitä, että kaikkialla Euroopassa näitä periaatteita noudatettaisiin. Jos näin tehtäisiin, niin maatalous olisi jo hyvin vihreä ensimmäisen pilarin puitteissa ja meillä on oikeus ja meidän pitäisi toteuttaa syvempi, rikkaampi vihertäminen, mutta ei sillä niin, että se velvoittaisi kaikkia, koska analysoidaan sitä, mikä ensimmäinen pilari on. Se on jo todellakin vihreä, jos haluamme pidemmälle, niin to, tosin silloin juuri toisen pilarin puitteissa rahas, rahallisten kannast, kannusteiden myötä ei velvollisuuksien. Monivuotisten ohjelmien avulla, budjettituen avulla, niin viljelijät, ottakaa itselleen vastuuta vihertämisestä. kiinnitä koko ajan huomiota siihen, että eurooppalainen maanviljely, kun keskitytään pääsissä suoriin tukiin, niin että vakautetaan taloudellista tilannetta, niin silloin tulee defensiivistä maanviljelyä, säilyttävää maanviljelyä, joka keskittyy tuotantoon. Jos enemmän määrärahoja annamme toiseen pilariin, jota pidetään innovatiivisena, kilpailullisena pilarina, jossa kannustejärjestelmää noudatetaan, niin silloin maanviljely pääsee irti tästä stagnaatiosta, jossa se on tällä hetkellä, kuten, kuten Albert Des kertoi mun parlamentissa, että 30 vuotta sitten tai 30 vuoden ajan eri maailman alueella tuotanto kasvaa, mitä Euroopassa tapahtuu. Euroopassa on, mennään taaksepäin, stagnaatio. Kehityspotentiaali tätä painotan vielä ilman, että tarvitaan GMOita, ilman, että tarvitaan kloonaamista, ilman, että käytetään liian kemiallisia, liikaa kemiallisia lannoitteita. Tuotantopotentiaali eurooppalaisessa maataloudessa, sitä on vielä paljon. Vielä on todellakin paljon mahdollisuuksia kasvattaa tuotantoa ja sitä kannattaa hyödyntää. Syvempi vihertäminen toisessa pilarissa, velvoitteiden täyttäminen jo ny, nyt hyväksytyissä muodossa kaikille. Sitten uhat, jotka Są sygnały, że europejski system wczesnego powiadamiania działa nieprawidłowo. Ehkäkin liittyvät vaarat. alueelliset sanitaarijärjestelmät tällä hetkellä eivät ole toteutuneet hyvin. Mutta miten tätä voidaan vastustaa? On monia tapoja. Voimme edelleen laajentaa velvollisuuksia, voimme parantaa edelleen kansallisia valvontajärjestelmiä, mutta voimme katsoa, mitä eri tavalla elintarvikkeen tuotanto maailmalla ja Euroopassa kun olemme teollistaneet maataloutta, niin olemme unohtaneet siitä, että turvallisin tuote on se, joka myydään lähimpänä tilaa, joka tuotetaan siellä. Jos näin tapahtuu, niin, niin suurta uhkaa ei tule kuin suuressa teollisessa, teollis, suurimittaisessa teollisuustuotannossa. Chalosin ehdotus uudesta YMPstä, jossa painotetaan pieniä tiloja, suoramyyntiä. Eli tästä mikromarkkinoista huolehditaan. Niin ne eivät ole pelkästään laatu, terveys, turvallisuuskysymyksiä, vaan ne ovat myös ilmastonsuojelutoimia. Koska miksi raaka-aineen pitää matkustaa 300 kilometriä suureen jalostuslaitokseen, jotta siitä jalostettu tuote 300 kilometriä tulisi minun naapurilleni, joka ei ole enää viljelijä, vaan sillä hänellä on muita, muita toimintoja täällä ma- maaseudulla. Eli kun organisoidaan tulevaa maatalouspolitiikkaa, niin täytyy ottaa huomioon nämä toisen pilarin toiminnot. Eli tämä aktiivinen kehitys, innovatiivinen, kilpailu, kilpailullinen pilari. Että näitä elementtejä voitaisiin siellä myös vielä lisätä. Sitten elintarvikeketju. Poliitikoilla täytyisi olla enemmän rohkeutta, että emme pelkästään toistaisi sitä, että kilpailukykyä täytyy parantaa, täytyy antaa mahdollisuus organisoitua heille, meidän täytyy löytää tapa myös rajoittaa vilpillisiä kauppatapoja. Ja tässä pelkäämme sanoa rohkeasti, että keskittyvä kauppa, joka keskittyy ylikansallisiin yhtiöihin muutamaan, pakottaa omat sääntönsä sekä maanviljelijöille että jalostajille. Eli näistäkin, nämäkin asiat täytyy ottaa huomioon. Tässä otettiin esille vielä eläinten hyvinvointi. Olemme sen puolesta. Tässä puhun alustuksessanikin, että työt eläinten hyvinvoinnin osalta, niitä täytyy kiihdyttää. Ja kun otamme esille ratkaisuja, tuomme mukaan ratkaisuja ja katsoisimme myös reaalisia mahdollisuuksia toteuttaa ne, että viljelijät voivat tehdä ne alueillaan, ettemme ota liian suuria tehtäviä itsellemme, emmekä yritä liikaa kiihdyttää, koska tiettyjä luonnon, luonnon prosesseja, luonnollisia prosesseja ei voida liikaa kiihdyttää. Haluan vielä vakuuttaa teille kovasti, että uudet, uuden sopimuksen mukaiset puitteet, niissä minulle on tärkeää se, että tekisimme hyvää yhteistyötä keskenämme, jotta voisimme tavata useammin, ei pelkästään niin, että esitellään puheenjohtajamaan ohjelma ja sen yhteenveto kuluneesta kuudesta kuukaudesta, vaan että olisimme yhteydessä myös silloin, kun neuvosto tekee työtä kunkin ratkaisun kanssa ehdottaa ratkaisuja, kun keskustelemme komission asiakirjoista – Eli jos se sentään täysistunnossa, niin ainakin poliittisten ryhmien puheenjohtajien puitteissa voitaisiin, kesken voitaisiin puhua tärkeimmistä ongelmista neuvostojen jälkeen, neuvostojen ennen voitaisiin tavata ja sitten nämä tärkeimmät ongelmat, jotka koskettavat parlamenttia ja neuvostoa, että niistä voitaisiin keskustella ja jos mahdollista, niin tietysti sopia niistä. Kiitos. Ja, Herr Minister Savitski, vielen herzlichen Kiitoksia kovasti näistä vastauksista, ministeri Savitski. Pidimme monista asioista, joita sanoitte, koska tämä menee siihen suuntaan, kuin olemme ajatelleet. Maan käyttö maataloudessa, metsätaloudessa ja kalastuksessa tulee olemaan hyvin tärkeä asia tällä vuosisadalla – sen kannalta, pystymmekö säilyttämään ekosysteemit, luonnon pääoman vai tuhoammeko kaiken tämän elämän perustan. Ja tämä asia tulee esille entistä voimakkaammin tulevaisuudessa. Tästä on sanottu paljon ja on valitettavaa, että kuten sanoitte EUn maatalouspolitiikassa 90 prosenttisesti on kyse vain siitä, kuka saa kuinka paljon rahaa. Ei niinkään puhuta siitä, mitä maatalous saa aikaan luonnon ja yhteiskunnan hyväksi. Eikä puhuta siitä, että korvattaisiin oikealla tavalla näitä toimia. Sitten puhuttiin metsistä. Olemme puhuneet täällä valiokunnassa paljon trooppisen puun laittomasta tuonnista. On hienoa kuulla, että nyt meillä on tulossa järjestelmä, jolla puuttua tähän. Ja toinen aiheesta puhuitte, jota joudumme käsittelemään vastaisuudessa enemmän. Nämä 30 miljoonaa hehtaaria, jota maailmanlaajuisesti tarvitaan, jotta EU voitaisiin tuoda rehua. Maan käytön täytyy olla koko ihmiskuntaa koskeva asia ja Etelä-Afrikassa seuraavassa ilmastokokouksessa maan käyttö tuleekin olemaan voimakkaasti esillä. Ja tällainen välitön vaikutus täytyy myös tässä ottaa huomioon, muuten emme pääse eteenpäin ilmastonsuojelukysymyksissä. Emmekä täysin ymmärrä, miten kaikki tämä vaikuttaa maan tuhoutumiseen. Me valiokuntana tulemme auttamaan teitä siinä, että puheenjohtajakaudesta tulee menestys. Kiitos siitä, että tulitte valiokuntaan. Te mainitsitte useita konferensseja, joita puolella puheenjohtajakaudellaan järjestää uusiutuvista energian lähteistä, metsätaloudesta – ja niin edelleen. Ja varmasti valiokuntamme jäsenet osallistuvat näihin konferensseihin. Kiitoksia kovasti koko teidän tiimillenne ja onnea ja menestystä puheenjohtajakaudellenne. So, Kollegen, dann fahren wir fort. No niin, hyvät kollegat, nyt siirrymme sitten esityslistalla eteenpäin. Seuraavana kohtana meillä on vuoden 2012 talousarvioesitys ja oikeaan aikaan paikalle saapukin esittelijämme. Ja nyt käsittelemme sitä, niitä asioita, jotka liittyvät meidän, meille tärkeisiin asioihin, saadaanko rahaa lisää vai ei. Jutsa, ole hyvä. Kiitos. No vasta tällä viikolla olemme saaneet tämän lausunnon budjettivaliokunnalle. Se on valitettavasti vain englanniksi mutta tämä johtuu siitä, että meillä on niin tiukat määräajat. Meillä ei edelleenkään ole muodollista neuvoston päätöstä, mutta sitä meidän tulee kuitenkin työstää. Tällä hetkellä meillä on vain Koreperin päätös, joka kirjallisessa menettelyssä – allekirjoitetaan 25.7. mennessä valtiovarainministeriöissä jäsenvaltioissa ja nyt odotamme Ja Tämä on siis ensimmäinen neuvoston käsittely. Mitä sitten päätöslauselmassamme sanotaan on se, että pidämme hyvänä sitä, että sekä ympäristö että kansanterveysalat liittyvät voimakkaasti EU 2020-strategiaan. Totta kai me pyrimme siihen, että luonnonvaroja ja muita asioita harjoitetaan kestävällä tavalla. Mutta jos katsotaan tässä sitten näitä määrien korotuksia, joita komissio on ehdottanut talousarvioluonnoksessa, niin näemme, että tässä ei ole kyse edes jäädyttämisestä. Ja nimellisesti, tämän olen tähän kirjannut, nämä ovat ympäristöalalle 2,6 prosenttia korotusta ja julkisen terveyteen, kansanterveyteen 2,4 prosenttia. No, mutta kaikki tiedämme, että komissio muuten työstää asioita inflaatio prosentilla, joka on 2,9. Ja jos tässä nyt olen kiltti, niin sanon, että tilanne on jäädytetty, mutta jos olen tarkka, niin silloin tässä on kyllä laskettu määriä. Tämä pätee sekä sitoumuksiin että maksuihin. Ja jos katsomme, mitä neuvosto on tehnyt komission ehdotukselle, niin silloin näemme, että suunta on edelleen laskeva. Tarkistuksista myöhemmin lisää. Aivan selvää on, että jo komissio tässä alustavassa talousarvioesityksessä tai talousarvioesityksessä luo tällaisia keinotekoisia marginaaleja. Eli että eman suhteen esimerkiksi tässä ei oteta tietoja tulee huomioon. Yksi A luokassa, johon EMA kuuluu, on periaatteessa kaksi tai pari miljoonaa liikaa. Mutta tähän meidän täytyy tietysti puuttua sitten tarkistusten kautta. Ja toinen asia, johon olen puuttunut, jota olemme jo pitkään käsitelleet, on, että meidän täytyy todella paneutua siihen, että saamme parannettua lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, mutta voimme tässä saarnata niin paljon kuin haluamme. Mutta jos henkilöstöä, joka tätä valvoo, joka valvoo täytäntöönpanoa, ei ole kylliksi, niin silloin tästä ei ole mitään hyötyä. Ja tällaiset populistiset huomiot siitä, että joka paikassa pitäisi heti lähteä leikkaamaan, niin komissio myös käyttää tätä komission sanoi, että haluamme 5 prosenttia vähemmän henkilöstöä. Mutta jos sanon, että kaikkia henkilöstökustannuksia halutaan siis tätä tämän laskea, niin minä kyllä suhtaudun tähän epäilevästi. Ja jos puhutaan viidestä prosentista, niin no, tämä vasta epäilyksiä aiheuttaakin. Ei tässä pääjohtaja lähdetä poistamaan. Eli johtaja ei tässä poisteta, vaan varsinaisia työntekijöitä, jotka sitten työstävät sitä, mitä me haluamme, että työstetään. Tätä täytyy siis tarkastella hyvin tarkkaan. Ja pitää saada kylliksi tietoa niiltä, jotka vielä ovat töissä komissiossa, jotta voimme sitten tarpeen vaatiessa puolustautua. Tätä en sano tässä nyt muuten, vaan, vaan Tämä on nähtävissä selkeästi ei pelkästään sanko- tai ympäristöpääosastoissa, vaan myös monissa muissa pääosastoissa. Ja tästä kyllä käy ilmi tämä sama asia erityisesti ulkosuhdehallinnossa, mutta tämä nyt ei koske meitä ympäristövaliokuntana kovinkaan paljon. Mutta joka tapauksessa olen ottanut tämän mukaan tähän päätöslauselmaan. Sitten toinen osa joka ainakaan aikaisemmin liittynyt meidän alamme, on elintarvikeapu tällaisille heikommassa asemassa oleville henkilöryhmille. Tähän ei ole aikaisemmin liittynyt mitään ongelmia, koska maatalousbudjetissa oli täältä tätä varten kylliksi varoja, mutta sitten maa, jonka me parhaiten tunnemme jo, valitti tätä vastaan. Se ei ole koskaan osallistunut tähän ohjelmaan, se ei ole koskaan saanut varoja tästä ohjelmasta, koska Saksa, jäsenvaltiomme, jota me edustamme, sanoo, että me harjoitamme hyvää sosiaalipolitiikkaa ja tämä on meidän asiamme, tämä kuuluu toissijaisuusperiaatteen piiriin, EUlla ei ole tässä mitään sanavaltaa. Kuitenkin monet jäsenvaltiot ovat tästä hyötyneet, ainakin minun luokseni Karitas, Diakonialaitos, Avo ja monet muut järjestöt kääntyivät minun puoleeni. Ne tulivat äh, anelemaan toimia. Emmekä me voisi todella vakuuttaa Saksaakin osallistumaan tähän ohjelmaan, koska ei rahaa liikaa ole. Mutta Saksa on tästä kuitenkin nyt valittanut ja tuomioistuin on sanonut, että Saksa on oikeassa se sanoi, että tämä ylittää yhteisen maatalouspolitiikan oikeusperustan ja tähän täytyy puuttua. Tätä täytyy lähteä muuttamaan, mutta komissio ei ole ehdottanut uutta oikeusperustaa tähän mennessä. Eli tulisiko tämä nyt sitten yksi A-han sosiaalirahaston kautta maksettavaksi, olisi yksi mahdollisuus, mutta kuitenkin tuolloin määrärahat laskisivat. Mutta olen huolissani tästä, koska kun otetaan huomioon, että tilanne Euroopassa on se, mikä on, että rahat eivät enää riittäisi. Ja tässä pyytäisin, että komissio hieman nyt lisäisi pökkää pesän, jotta todella saataisiin sopiva oikeus perusta ja asiassa voitaisiin tehdä jotakin. Sitten Help-kampanja. Se ei voi jatkua enää entisellään. koska meillä ei ole enää tupakka Siitähän olemme aina saaneet varoja, jotta voimme sitten varoittaa tupakan käytön vaaroista. Tämä kampanja on mielessäni kuitenkin hyödyllinen. Ja kuten aina, tässä voidaan kyllä tiedottaa mutta on vaikea osoittaa faktoilla, että juuri tällä kampanjalla saataisiin esimerkiksi nuoret olemaan aloittamatta tupakointi tai että aikuiset jättäisivät tupakoinnin juuri tämän takia. Mutta tällainen kampanja kuitenkin tupakan vastustamiseksi on myönteinen. Tässä kuitenkin täytyy katsoa, riittävätkö annetut 10 miljoonaa. Sitten rahoitus ilmoitus tästä lääkevalvonnasta. Se tulisi nyt saa, saada välittömästi komissiolta. EMAan tehtävät tulevat lisääntymään. Se tarvitsee enemmän henkilökuntaa, mutta emme voi tietenkään tehdä mitään, jos emme saa tällaista rahoitusilmoitusta meidän täytyy saada kuvaus siitä, kuinka paljon, kuinka paljon lisää henkilökuntaa on tulossa ja kuinka paljon lisää rahaa tarvitaan. EEA, ympäristövirasto ja kemikaalivirasto, tässäkin on henkilöstöongelma, johon palaan, kun käsittelemme tarkistuksia. Se, mitä en vielä tässä lainkaan ole tehnyt, mutta jossa vielä todella vetoan nyt komission suuntaan, on että mm, meillä on ainoastaan huomiseen asti aika jättää tarkistuksia tähän päätöslausumaluonnokseen, että muutoksiin, jotka koskevat itse talousarviota. En ole tehnyt vielä mitään EFSAn maksuja koskien. Olemme pyytäneet tätä koskevia toimia jo kaksi vuotta sitten. Yritimme pakottaa komissio tähän, tähän ja sitten saimme yllättäen ainakin tutkimuksen niistä tietynlaisista maksuista, jotka koskevat EFSAa, mutta mitään muuta emme sitten saaneetkaan. Kaikki ryhmät valiokunnassa suhtautuivat tähän maksuasetukseen tai maksumääräykseen positiivisesti. Tätä ei voitaisi mitenkään kiistää EFSAn kohdalla. Mutta tähän liittyvät myös tietyt yritykset, jotka maksavat. Me tarvitsemme nyt tätä koskevan ehdotuksen. Niin, tämä täytyy hoitaa normaalin tavallisen lainsäätämisjärjestyksen kautta ja haluamme nyt Onko komissio nyt valmis tekemään ehdotuksen näistä maksuista? Muuten tässä ei päästä eteenpäin, mutta tässä aion nyt toimia 8. syyskuuta mennessä, kun budjettivaliokunnassa on tuolle tarkistusten jättämisen määräaika, mutta otin tämän nyt esiin tiedoksi. Tarkistukset, joita olen laatinut, ja kuten sanoin, kaikki voivat niitä jättää. Meillä on aikaa 15.7. asti, eli huomiseen asti. Olen jättänyt tarkistuksia emaa koskien. Sen tulo puolesta sitten mitä tulee ympäristövirastoon, tässä neuvosto on lähtenyt jälleen leikkaamaan talousarviota ja se on myös poistanut kaksi virkaa, jotka olemme ottaneet tähän uudelleen taka- takaisin. EFSA ECDC ja kemikaalivirasto, kemikaalivirasto. Tässä olemme palauttaneet niitä kohtia, joita neuvosto oli leikannut. Ja nyt ensimmäistä kertaa ja oikeastaan oma, omia periaatteitani vastaan, mutta uskon, että tässä kuitenkin näin pitää olla, koska komissio on hyvin, hyvin tiukka, erityisesti budjettipääosasto että nyt ensimmäistä kertaa menettelyn aikana jätämme tarkistuksen liittyen henkilöstötaulukkoon. Tässä meillä on kymmenen virkaa, jotka EKA kemikaalivirasto tarvitsee. Olemme lisänneet tähän. Komission neuvosto näitä eivät toivoneet, mutta nämä 90 uutta virkaa eivät aiheuta muutoksia budjettiin tässä on kyse ainoastaan siitä, että uudet tehtävät, joita kemikaalivirastolle on annettu, todella pystytään hoitamaan. Ja ilman uusia virkoja virasto ei tähän pysty. Tähän uusiin toimiin liittyvät, ja puhun tässä nyt siis niin, kemikaalivirastosta. Sen täytyy laatia tieteellisiä arviointeja. Tämä on aivan hyvä asia. Tämä maksetaan yritysten maksujen kautta. Ja siksi ei ole mitään syytä olla luomatta näitä kymmentä virkaa, jotka me nyt olemme tähän lisänneet. Jos muistatte edellistä budjettimenettelyä, siellä taistelin kiivasti tätä vastaan. Sanoimme, että komission pitää ja se voi tehdä asiassa enemmän – ja se voi korjaavalla lisätalousarviolla puuttua tähän. Ja nyt minun täytyy kuitenkin hylätä omat periaatteeni. Ja meidän pitää luoda nämä kymmenen uutta virkaa kemikaalivirastoon, enkä ymmärrä, että Euroopan parlamentti lähtisi tätä vastustamaan. Tämä ei mitenkään vaikuta talousarvioon, ei tarvita marginaaleja eikä mitään muutakaan tähän. Meillä on sitten tarkistuksia näistä kahdeksasta budjettikohdasta, en lähde niitä nyt luettelemaan, mutta tässä on kyse niistä leikkauksista, joita neuvosto on tehnyt, jotta niihin voidaan puuttua, niin että päästään ainakin komission ehdotuksen tasolle muuta sanottavaa minulla tästä ei ole. E, maan lukuun ottamatta tässä siis palautettaisiin neuvoston leikkaukset takaisin komission tasolle. Ennen kuin nyt päätän tämän asian käsittelyn, toteaisin vielä, että Thomas Ulma kirjoitti minulle todeten, että hän ei päässyt tänään paikalle, mutta hän tukee sitä, mitä olen kirjoittanut päätöslauselmaan ja todennäköisesti EPP ei tule jättämään tarkistuksia päätöslauselmaan. Tähän olen tietysti hyvin tyytyväinen, mutta voi olla, että itse jätän vielä tarkistuksia. Katsotaan nyt komission vastauksesta riippuen jotain, tähän ehkä pitää vielä lisätä. Tässä oikeastaan kaikki. Nyt keskustelu on avattu. Kiitos, Jutta Haug. Me luotamme sinun osaamiseesi ja monivuotiseen kokemukseesi. Tämä talousarviohan on sellainen, että tänä vuonna ilman rahaa monia asioita ei voida tehdä. Politiikkaa me ei voida toteuttaa. Täytyy katsoa tarkkaan menetelmiä, EUn budjetin heikkouksia ja niin edelleen. Olen kiitollinen siitä, että viisi virastoa, josta me huolehdimme, eivät jää tässä taka-alalle. Kun olemme käyneet virastoissa, olemme nähneet Helsingissä, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Parmassa, kuinka siellä ollaan parlamentin panoksesta – koska virastothan eivät ole mitään neuvoston lempilapsia. Ja budjettivallan käyttäjänä parlamentin täytyy pitää silmällä virastoja, niitä koskevia aiheita. Sanoit, että haluamme auttaa virastoja siinä, että ne pystyvät todella hoitamaan tehtävänsä. Joillakin on tiettyjä tuloja, maksuja, ja täytyy olla selvillä siitä, kuinka pitkälti virastot pystyvät itse rahoittamaan itseään, niin että ne eivät ole pelkästään riippuvaisia talousarviosta ja veronmaksajista. Ja tästä yleisestä talousarviosta sanoisin, että jos nyt sanotaan jotain myönteistä, niin sanotaan, että olemme tilanne on tavallaan jäädytetty, olemme stagnaatiossa ja jos taas olemme ilkeitä, niin huomaamme, että tilanne on heikentynyt. Eilenhän komissio sanoi, että budjetista on tulossa huomattavasti vihreämpi. Minä lähetin teille tämän keskipitkän aikavälin rahoitus suunnitelman. No tässä puhutaan nyt talousarviosta vuodelle 2012. Sen määrärahoista ja itse arvioit siis jotain, että tässä on vähennystä, ei lisäystä. No, huomenna on siis tarkistusten jättämisen määräaika jo huomenna ja 8. syyskuuta olemme ottaneet ylimääräisen kokouksen niin, että voimme todella saada talousarvio päätöksiä tehtyä ajoissa. Nyt puheenvuoro on pyytänyt Gerbrandi. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle hänen tekemistään työstä. Voin yhtyä pitkälti puheenjohtajan kommentteihin yleisbudjetista vihreyttäminen tehdään varmasti pääosin muilla aloilla, mutta tarvitaan kuitenkin meidän budjettikohtimme vielä lisää rahoitusta. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeä ympäristövirasto on. Me annamme virastoille lisätehtäviä. Mehän tiedämme, että tämä on yksi parhaiten toimivista, parhaiten johdetuista virastoista Euroopassa ja edelleenkin siihenkin budjettileikkaukset koskevat. Vain hyvin rajallinen määrä lisärahoitusta lisätehtävien hoitamiseen sille on myönnetty. Eilen kuulimme ministeriä. Äh, hänkin puhui uusista tiedoista ja uusista tehtävistä. Me olemme kovin riippuvaisia Kööpenhaminan ympäristön virastosta ja sen tuottamista tiedoista. Haluaisin korostaa tämän merkitystä toivottavasti parlamentti voi varmistaa lisärahoituksen tälle hyvin tärkeälle virastolle. Kiitos. Kallenbach. Kiitos. Seuraavaksi Karin Kallenbach. Jutta. Kiitokset Jutalle. Minullakin henkilöstökysymys. Koska iltapäivälehdistössä aina kerrotaan, että miten paljon satoja EU-työntekijöitä siellä on veronmaksajien rasitteena. Mutta konkreettiset luvut. Ympäristölainsäädäntö, miten paljon henkilökuntaa tähän valvontaan on olemassa? Jos siihen voi vastata, niin per jäsenvaltio, per budjettikohta, miten paljon ihmisiä siellä on, valvovat, että konkreettisesti nämä luvut otetaan ja sitä voidaan Itävallan budjetti vastaa suunnilleen koko EUn budjettia. Tämä tietysti unohdetaan. Kun aina puhutaan näistä kauhuluvuista. Good. Um, ähm, ich hätte... Hyvä. Minulla on selvä kysymys, koska tässä vuoden mittaan hälytyskellot ovat soineet. Ilmasto suojelubudjettikohdan osalta, koska EUllahan on kansainvälisiä velvoitteita. Meillä on ilmastovelvoitteita, joita olemme ottaneet kantaaksemme, biodiversiteettivelvoitteita. Ja onko todella taattu se, että voimme suoriutua näistä kansainvälisistä velvoitteistamme tällä budjetilla? Jutta, ennen kuin palaat asiaan, niin ehkä olisi hyvä kuulla komissiolta, mitä tästä on sanottu. Anne on paikalla komissiosta, eikö? Kyllä vai ei? Yllätys, yllätys. Um, Kiitos puheenjohtaja. Olen ympäristöpääosastosta, joten voin kenties käsitellä muutamia esittelijän esille nostamia kysymyksiä liittyen komission ehdotukseen budjetti talousarvioesitykseksi. Ympäristö- ja ilmastotoimien budjetti lisääntyy 2,6 prosentilla, niin kuin sanottua, mutta korostaisin myös sitä, että suurin osa näistä menoista on LIFE-ohjelman alaisuudessa. LIFE-ohjelmaan komissio on ehdottanut 4,3 prosentin lisäystä, eli yli 2 prosentin. Mitä tulee ympäristövirastoon, komission ehdotus sisältää ehdotuksen lisää henkilöstöstä, koska lisätehtäviäkin on erityisesti ilmastolainsäädännön ja ilman laadun, äh, laatua säätelevän lainsäädännön suhteen. Lainsäädännön täytäntöönpano ja henkilöstömäärät. Tämän suhteen me voimme tietysti kertoa tilastotietoja, kuinka paljon henkilöitä tässä äh, on näissä asioissa työskentelee. Päätöslauselmassa on hyvää se, että vedotaan jäsenvaltioihin, että ne parantaisivat ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa. Tämähän on prioriteetti myös komissiolle. Kiitos. Thank you. Ja, Jutta. Kiitos. Sitten Jutta. Meister hat jetzt ähm, schon beantwortet. Ähm. Sorin panosaan jo vastattu. Budjetti tulee vihreämmäksi. Tai ainakin näin on suunnitelma. monivuotisille rahoituspuitteille. Mutta täytyy katsoa tarkasti lainsäädäntöä. Ja nyt jo kaikille kollegoille voin heitä pyytää, että kun puhutaan maatalouslainsäädännöstä, aluelainsäädännöstä, niin täytyy katsoa, että se kaikki pysyy siellä hyvin sisällä. Koska nythän tulee jo näitä protesteja ulkoapäin. Että ensimmäisessä pilarissa 30 prosenttia maatalouspolitiikkaa, niistä menee, ne ei hyväksytä ollenkaan ekologisiin toimenpiteisiin. Miten tämä nyt sanoisi kollegoille maatalousvaliokunnassa? Täytyy vaatia heitä pysymään tässä mukana. Olen koko parlamentilta tätä vaatinut jo suuren valiokunnan mietinnössä ja raportissa. Mutta se, se täytyy saada mukaan nyt myös lainsäädäntöön. Jos komissio sen haan sitten tekee aluepolitiikasta ehdotuksensa, niin niitäkin täytyy seurata. Ja no sitähän aina teemmekin. mit den schädlichen ähm, äh, Subventionen ist, also diese harmful subsidies. Wir machen da immer äh, Äh, Berichte, aber vielleicht soll... Näistä haitallisista tuistahan tehdään aina raportteja, mutta ehkä pitää yrittää saada kasaan lukujakin. Ehkäpä meitä tukevista pääosastoista voidaan kysyä, että voivatko he tehdä tällaista ympäristövaliokunnalle, että tiedetään, miten paljon haitallisia tukia, ympäristölle haitallisia tukia maksetaan. mutta tämä on vasta tulevaisuuden asia. Ja kansainvälisille velvoitteille ei ole nyt enemmän kuin oli aiemmassa budjetissa. Ja sittenhän on aina se kysymys, että miten komissio kokoaa yhteen sen, mitä jäsenvaltiot ovat luvanneet. Budjettivaliokunnassa on useamman kertaa jo kysytty, vaadittu. Haluamme nyt faktoja, kuka on maksanut, kuka ei ole maksanut, niin tästä voidaan ryhtyä toimiin kotona. En tiedä, lähtevätkö saksalaiset toimiin, mutta antavatko saksalaiset, mutta jotkut eivät anna näitä tietoja. Sitten nämä monivuotiset rahoituspuitteet. He ovat asettaneet sen koko puitteen ulkopuolelle ja sanovat, että tämä on nyt se. Ja promemoriamerkintä siihen kohtaan, ei mitään lukua. Mutta se on se väline. Kun puhutaan näistä lupauksista, sen pitäisi sitten nämä jäsenvaltiosta tulevat lupaukset toteuttaa tämän kohdan. Minä en näe tätä värinettä nyt tässä vielä, mutta tästäkin meidän täytyy huolehtia. Joo. Die Haushaltsleute sind ja eine Niin. Budjetin 12 osat ovat varmasti aina oma lukunsa. Ei niistä aina pidetä. Mutta tässä me päätämme politiikasta ja ajatuksista – Täytyy katsoa, miten kaikki toteutuu käytännössä. Ehkä kaikki vielä voivat kantaa oman kortensa kekoon. Jotkut ovat jo käyttäneet tästä puheenvuoron. Muuten kuitenkin sinun täytyy nyt johtaa kulkuettamme tässä talousarviokysymyksessä 2012. Kiitoksia Jutta Haug. Nyt siirrymme sitten esityslistan kohtaan 19 rahasta siinäkin on kysymys. Life plus asetuksen väliarviointi. Timo Mäkelä. Ympäristö, ekoinnovaatio DGstä. Mr. Chairman, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että komissio saa mahdollisuuden lyhyesti esitellä teille Life-asetuksen väliarviointia 2007-2009 kaudella. Tämähän saatettiin komissiossa muutama kuukausi sitten päätökseen ja nyt sitä esitellään ympäristövaliokunnalle. Tämä arviointi on toteutettu itsenäisten asiantuntijoiden alihankintatyönä Siinä on huomioitu myös sidosryhmien näkemykset ja järjestetty laaja kuuleminen ennen kuin komissio sitten on oman arvionsa laatinut. Väliarvion pääjohtopäätös on se, että Life Plus-ohjelma on ollut hyvin menestyksekäs väline vuodesta 1992 sen alusta saakka. Yli 3000 hanketta on rahoitettu. Ne ovat voineet tehokkaalla ja menestyksekkäällä tavalla edesauttaa ympäristöohjelman toteutumista. Tämä on pääjohtopäätös väliarviossa. No, Muutama sana vielä lisää siitä, miksi näin on. Miksi LIFE on arvioiden mukaan katsottu olevan menestyksekäs väline? Ensinnäkin sillä on ollut merkittävä rooli Euroopan unionin Habitat- ja lintudirektiivin täytäntöönpanossa ja Natura-verkoston yhteydessä. Lisäksi se on ollut huomattava koelaboratorio uuden tekniikan menetelmien testaamisessa, kun ajattelemme Euroopan unionin kaikista monimutkaisempia lainsäädäntöasioita, esimerkiksi vesipuitedirektiiviä. Kolmanneksi, arvioijien mukaan se on lisännyt tietoisuutta kansalaisten keskuudessa ympäristöasioista ja heidän ympäristöasioiden saatavuutensa on myös parantunut. Life on ainut, ainoastaan ympäristöasioille omistettu ohjelma, joten näin ollen tämä on viiteväline tässä työssä. Luonnollisesti väliarvioinnissa tunnistettiin myös sellaisia kysymyksiä ja alueita, joissa ohjelmaa voitaisiin vielä parantaa. Arvio esimerkiksi ehdottaa, että voitaisiin paremmin keskittyä ja priorisoida ohjelmaa erityisesti ympäristöpolitiikassa – Toiseksi tietyt juonteet tässä ohjelmassa voitaisiin määritellä tarkemmin niin, että ne onnistuisivat tavoitteissaan paremmin. Esimerkiksi biodiversiteetti, osuus voisi keskittyä enemmän parhaiten käytäntöjen osoittamiseen. Näin se olisi tehokkaampi. Arvio toteaa myös, että viestintä, tiedotus, osuus, joka on uusi osuus, sitä ei vielä aivan täysin parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnetä. Synergian luominen muiden rahastojen kanssa on ollut haasteellinen tehtävä – tiettyjen ohjelmien laajentaminen EUn ulkopuolelle on osaltaan rajoittanut ohjelman menestystä. Jotkut näistä toteamuksista, erityisesti puutteisiin liittyen, on jo nyt otettu huomioon, kun ohjelmaa rahoitusnäkymien yhteydessä on viimeistelty. Ja kun nyt suunnittelemme LIFE-välineelle mahdollista jatkoa. Puheenjohtaja, jos sallitte, niin vielä muutama sana komission työstä, jota teemme rahoituspuitteiden tiimoilta. Tehän olette tietoisia komission ehdotuksista liittyen EU 2020 hankkeeseen kesäkuun lopussa tämä tiedonanto esiteltiin. Tiedonannossa komissio ehdottaa seuranta jatkovälinettä LIFE ohjelmalle 3,2 miljardia euroa. Tämä olisi kasvua nykybudjettiin verrattuna ja komission ehdotuksen mukaisesti tämä jaettaisiin Lifein ympäristöosaan ja 0,8 miljardia ilmastonmuutokselle. Tätä komissio on siis ehdottanut. Komissio uskoo, että jatkossakin pääpisteen pitää olla EUn ympäristöprioriteeteissa ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja resurssien riittävyys ja talouden vihreyttämisessä yleisesti. Lisäksi täytäntöönpano ympäristölainsäädännön suhteen pitäisi olla prioriteettinamme. Komissio näkee, että Euroopan unionissa ei voi olla kasvua ilman ympäristön kestävää suojelua Tämä on hyvin pitkälti myös EU 2020 linjausten mukaista. Mahdollisen uuden välineen alaisuudessa komissio tekee perinteisten hankkeiden rinnalla myös uuden tyyppistä hanketyötä osana LIFEa. Me puhumme integroiduista kokonaishankkeista – tarkoituksena olisi integroida hieman fokusoidummin tämä hanke muihin ohjelmiin EU:ssa ja niin, että myös jäsenvaltiot ja alueet huomioitaisiin Euroopan unionin ympäristöpolitiikan täytäntöönpanossa. Tämä aivan erityisesti biodiversiteettikysymyksissä vesi- ja jätekysymyksissä. Ehdotuksen vaikutusarvio on nyt viimeistelyvaiheessa. Siinä vaiheessa sitten voidaan esittää yksityiskohtaisempia oikeudellisia arvioita todennäköisesti vuoden viimeisien kuukausien aikana. Puheenjohtaja, vielä loppuun LIFE on väliarvioinnin mukaisesti ollut ja se voi olla hyödyllinen ja merkittävä väline. Väline, jolla edistetään Euroopan unionin ympäristöpolitiikan edistämistä ja täytäntöönpanoa. Sen kautta voidaan myös edistää parhaita käytäntöjä sen suhteen, mitä EU:ssa tehdään. Kiitos. Ja, Danke, Herr Mäkelä. Kiitoksia, herra Mäkelä. väliarvioinnin yhteenvedosta life ohjelmasta Sehän on ainoa väline, joka meillä on ympäristöpolitiikkaan EU-ssa. 3000 hanketta ovat varmaan jotain sellaista, jota voidaan nähdä menestyksenä. Jatko-ohjelman pitäisi siis tulla, kuten on sanottu, 3,2 miljardia, joka sitten jaetaan ympäristötoimiin, eikö niin, ja erityisiin ilmastosuojelutoimiin. Tämä raha jaetaan, mutta kuten on jo kuultu aiemmin, niin muita budjettikohtia täytyy tässä tulla myöskin apuun. Life yksinään ei siihen riitä. Kysymys kollegoille. Onko huomioita? Lisäkysymyksiä? Sitten kun puhutaan kunnallisesta ympäristöohjelmasta, kun olette siellä arviointielimessä, niin olisin kysymys, että saadaanko arvio eh, nyt kesällä vai pitääkö odottaa syksyyn? Voitteko sanoa tästä jotain? kuudennen ympäristön toimintaohjelman arviointi, vaikutusten arviointi. Well, Mr. Chairman, uh... Niin, puheenjohtaja. Todellakin komissio viimeistelee kuudennen toimintaohjelman vaikutusarviota. Nyt elämme jo heinäkuun puoliväliä, joten ei tämä nyt ennen kesätaukoa valmistu, mutta aika pian kesätauon jälkeen saatte asiakirjan eteenne. En tietenkään voi puhua kollegoiden suulla enkä puolesta, mutta käytännössähän tämä on jo aika lailla valmis. Sisäisiä konsultaatioita vielä järjestetään komissiossa, mutta varmasti kesätauon jälkeen parin ensimmäisen viikon aikana se saadaan valmiiksi. Okei, okay, weil ich weiß, dass die polnische Präsident... Tiedän, että Puola puheenjohtajakaudellaan tekee kovasti töitä tämän arvioinnin äh, hyväksi. Ja tässä on, pidetään silmällä jo seitsemättä mahdollista toimintaohjelmaa. Olisi hienoa, että saisimme tämän arvioinnin jo tässä kesällä. Kiitoksia herra Mäkelä. Kysymyksiä ei tällä hetkellä ole, joten kirjamme kaiken ylös. Nyt oikeastaan sitten seuraava esityslistan kohta. Voimme jatkaa välittömästi kohdalla 20. Toivotan Karl Falkenbergin ympäristöpääosaston puheenjohtajan tervetulleeksi. Hän on ollut täällä ennenkin. Viime kerralla sali oli täynnä. Ja ympäristöpääosasto tuolloin lähti matkalle Brysseliin ja tuli tänne meidän valiokuntaamme ja kaikki onnistui hyvin. Seiväkin oli paikalla. Oli mielenkiintoista nähdä. Kun hallinnon edustaja kysyi, että mitä tapahtuu, kun MEPit esittävät kysymyksiä, mutta eivät ole paikalla, kun vastauksia annetaan. No, siihen kyllä <laughs> oli jotakin sanottavaa ja tekosyy oli sitten se, että kyllä avustajat ovat paikalla kuuntelemassa, ei täällä mikään jää kuulematta. Ja nyt eh, Rafael tämä tämän eh, viimeinen työpäivä. Me monet varmasti odottavat innolla kesälomaa, kuten ehkä myös ympäristön pääosasto, mutta meillä on myös tässä nyt mielenkiintoinen aihe käsittelyssä, joka on siis kolmas seurantakertomus veden niukkuutta ja kuivuutta koskevasta tiedon annosta. Tämä on varmasti asia, joka aiheuttaa suurta haittaa ja huolenaiheita eri maissa ja alueilla. On hyvä nyt keskustella tästä. Ehkä te, Karl Falkenberg, voitte nyt pitää pienen alustuksen ja sitten kuulemme mahdollisesti kollegoja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, and um, it's, it's true that uh, the last time we were... Kiitos pitää paikkansa, että viimeksi kun olimme paikalla, niin sali oli piukassa, aivan täynnä. Mutta kuitenkin odotan kovasti innolla keskustelua vedestä, joka on, pitää paikkansa, hyvin tärkeä aihe. Nythän tässä vaiheessa, vaikkakin puhumme jo kolmannesta kertomuksesta, tiedonannosta, niin haluan ensin puhua siitä, miten voimme viedä asioita eteenpäin. Tiedonanto, joka teillä on edessänne, oikeastaan toteaa sen, että tilanne heikkenee, huolet kasvavat, me havaitsemme, että niukkuutta ei ole pelkästään Etelä-Euroopassa, vaan tämä ilmiö havaitaan kuinkin kaikilla Euroopan alueilla. Poikkeuksena nyt kenties aivan pohjoisimmat, harvemmin asutut unionin alueet. Meillä on Tsekki, Kypros ja Malta, jotka ovat raportoineet, että edelleenkin siellä kärsitään huomattavista veden niukkuuteen liittyvistä ongelmista. Yhä useampi jäsenvaltio on raportoinut siitä, että kuivuutta on ja sademäärät ovat jääneet keskiarvojen alapuolelle. Ranska, Unkari, Iso-Britannia, Portugali ja Espanja ovat näitä maita, havaitsette, että kyllä tässä on melkomoinen kirjo maita. Mukaan luettuna tiettyjä isoja jäsenvaltioita. Belgia, Alankomaat ja Iso-Britannia ovat raportoineet meille, että siellä on koettu pahin kuivuus, historiallisesti pahin kuivuus. Vesi on siis huolen aihe. Veden niukkuus Euroopassa on huoli. Mutta kun katsomme tilannetta globaalisti, maailmanlaajuisesti, niin ymmärrämme, että tällä hetkellä maapallolla on miljardeja ihmisiä, jotka eivät päivittäin saa käyttöönsä laadukasta juomavettä. Varmasti voitte kuvitella ne haasteet, jotka meillä on edessämme. Yhden on vastattava. Tiedonannossa korostamme sitä, että kyse ei ole pelkästään ympäristökysymyksestä, vaan sillä on myös taloudellisia vaikutuksia maatalouteen, matkailuun, myös teollisuuteen, esimerkiksi energiaalaan ja liikenteeseen. Ja viime kädessä se vaikuttaa kilpailukykyyn ja sisämarkkinoihinkin. Tiedonannossa toteamme, että monet jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin tuemme sitä perusolettamusta tai suositusta, että käytettäisiin vettä tehokkaammin ja ajateltaisiin kysynnän hallintakeinoja. Ensisijaisesti tarkoitus on myös pyrkiä löytämään uusia vesilähteitä kuten suolanpoisto. Näillä tulee olemaan vaikutusta myös hiilidioksidipäästöihin ja muihin ympäristöongelmiin. Mitä me aiomme tehdä? Työ on aloitettu jo eurooppalaiseksi vesisuunnitelmaksi – tarkoitus on saada tämä parlamentin ja neuvoston työpöydälle ensi vuoden loppuun mennessä. Tämän hyvin kattavan lähestymistavan työstämiseksi vesiasioihin me oikeastaan hyödynnämme neljää analyysikohtaa. Ensinnäkin jokilaaksojen hoitosuunnitelmat, joita jäsenvaltioiden on, on työ, tuotettava. Tällaisten suunnitelmien olisi pitänyt meille jo saapua, mutta valitettavasti 3.4 ei ole vielä täysin omaa suunnitelmansa välittänyt komissiolle. Toinen arvio, jota käytämme, on vesipolitiikkalainsäädännön terveystarkastus Euroopassa. Eli katsomme, onko meillä riittävästi lainsäädäntöä käsittelyssä, mitä voitaisiin tehdä toisella tavalla, mitä voitaisiin virtaviivaistaa ja vielä kenties täydentää, jos tarve vaatii. Niin ikään tutkimme niukkuus- ja kuivuus suunnitelmia ja sitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa veden niukkuuteen. Näiden kaikkien muiden painopiste lisäksi me tiedämme, että ilmastonmuutos vaikuttaa huomattavalla tavalla ja lisää paineita veden niukkuuden suhteen. Kenties aivan lyhyesti ennakkokatsaus siitä, mihin tällä vesisuunnitelmalla pyritään. Täytyy ymmärtää, että tässä vaiheessa se on vasta jonkinlainen ennakkokäsitys, ennakkokatsaus, koska meillä on vielä aikaa yli, yli vuosi työstää näitä teemoja. Meillä on oikeastaan seitsemän aluetta, jota tässä suunnitelmassa työstetään. Yksi seikka on se, että täytyy perehtyä maan käyttöön. Voi olla aika yllättävää, että silloin kun puhun vedestä, niin ensimmäisenä mainitsen, mainitsen maan, maan käytön. Mutta täytyy ymmärtää, että vesipolitiikassa on tärkeää, että perehdytään esimerkiksi metsien häviämisen maan käyttöön, viemäröinteihin, kaupunkiolosuhteisiin ja niin edelleen. Eli Nämä asiat vaikuttavat suoraan ja välillisesti vesiasioihin Euroopan unionissa. Maan käyttö ja aiheet, jotka mainitsin, ovat varmasti ensimmäisiä tärkeitä kysymyksiä, jotka on analysoitava. Aina silloin, kun on puhe niukkuudesta, niukkuuden hallinnointi tapahtuu markkinamekanismien kautta ja tässähän paras mekanismi on, on hintamekanismi. Hinnoittelukysymyksiin on perehdyttävä. Täytyy myös miettiä, miten veden käyttöön voitaisiin sisällyttää muut kustannukset. Veden saastuminen täytyy ottaa käsittelyn. On hyvä, että tiedonannossa havaitsemme, että yhä useampi jäsenvaltio – ottaa huomioon hinnoittelukysymykset. Vesi ei ole enää ilmaista. Se ei ole ilmaista hyvää, jota vain kaivosta nostetaan ja jota voi käyttää ilman kustannuksia, niin kuin itse haluaa. On tunnustettava, että veden käyttö maksaa ja kustannu, kustannusten täytyy heijastua myös hintoihin, jos haluamme käyttää vettä tehokkaammin. Hinnoittelu, verotus, haitallisten tukien poistaminen, tämäkin liittyy veden hinnoitteluun, ja veden allokointisuunnitelmat niille alueille Euroopassa, jossa on erityistä niukkuutta vedestä. Varmasti vedenkäytön tehokkuuteen täytyy perehtyä, jotta voimme parantaa tehokasta käyttöä, niin toivomme, että – kehitettäisiin edelleen ekosysteemiä vesitilijärjestelmää. Meidän täytyy ymmärtää paremmin eri alueiden erityispiirteitä Euroopassa ja minkälaisia määriä vettä siellä on käytössä. Ja millä tavalla ennakoidaan vedenkäytön kehittyvän kaupunkialueilla, maataloudessa, kuljetuksessa, teollisuudessa, mitkä tarpeet ovat. Eli nämä perus faktat täytyy saada selville, jotta voimme havaita, missä epätasapainoa on ja miten tilannetta voitaisiin tasapainottaa. Vesit, vedenkäytön tehokkuustavoitteet täytyy määritellä. Tehokkuustavoitteet eri sektoreille täytyy määritellä – myös laadullinen parannus tulee olemaan merkittävä työsarka. Neljäs aihealue, jonka kanssa teemme työtä, on vesiinnovaatiokumppanuus. Tässä keskitymme työhön yhdessä teollisuuden kanssa niin, että voitaisiin kehittää innovointia voitaisiin poistaa innovaatioesteitä vesikysymyksissä. Teemme läheistä yhteistyötä vesiinnovoinnin tiimoilta tutkimuspääosaston kanssa. Yritämme parantaa tietoamme ja rohkaista innovointia myös vedenkäytön alalla. Yleisiä hallintojärjestelmiä niin ikään täytyy tutkia. Tässä on kaksi seikkaa, jotka ovat tärkeitä. Täytyy varmistaa, että hallintojärjestelmät ovat kattavia niin, että ei jää minkäänlaisia porsaanreikiä. Eikä olisi minkäänlaisia välineitä politiikan täytäntöönpanoon. Tietysti kolikon toinen puoli on se, että täytyy pystyä vähentämään hallinnollista taakkaa. Täytyy varmistaa, että meillä on politiikan välineet käytössämme, mutta samanaikaisesti muistaa, että ne ovat mahdollisimman edullisia, niistä ei aiheudu hallinnollista taakkaa, ne ovat käyttäjäystävällisiä. Täytyy löytää oikeanlainen tasapaino. Kuudes prioriteetti on se, että varmistamme, että tietopohjamme kasvaa. Mainitsin jo tästä hieman ja ensi, loppuun, ensi vuoden loppuun mennessä meillä on mahdollisuus sitten perehtyä näihin 170 jokisuistosuunnitelmaan, jotka jäsenvaltiot meille välittävät. Kyseessä ovat tärkeimmät jokialueet Euroopassa, 170 Euroopan laajuisesti. Katsomme, mitkä ovat alueelliset, paikalliset ajatukset veden käytöstä näillä alueilla. Varmasti saamme tätä kautta paljon hyödyllistä tietoa. Toivottavasti voimme sen myös käyttää hyödyllisesti. Lisää huomioita tarvitaan edelleenkin. Käytämme satelliittihavaintoja ja äh, GSM-havaintoja ja tätä kautta järi, äh, edistämme suunnitelmaa edelleenkin. Potocnik, oma komission jäseneni, jatkuvasti huolehtii siitä, että kaikki mitä komissio ehdottaa on todellakin äh, sellaista, että se perustuu tietoon, faktaan. Tämä on hyvin tärkeää. Tämän lisäksi katseet on suunnattava myös Euroopan ulkopuolelle maailmanlaajuisiin haasteisiin. Veden saatavuuden tai niukkuuden haasteet kehitysmaissa ovat tärkeitä. Vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen. Miten voimme vastata tämän päivän niukkuuden ja huomioida myös se, miten niukkuustilanne muuttuu demografisen muutoksen myötä. Tämä on se tilannekatsaus, joka suunnitelmassa on huomioitava. Ensi vuoden suunnitelma johtaa sitten vesivuoden viettoon ja, ja viikon, teemaviikon viettoon, joka omistetaan täysin vesikysymyksille. Vuonna 2012 keväällä järjestetään merkittävä vesialan konferenssi. Sen keskustelun lisäksi, jota käydään tällä vihreällä viikolla. Eli on paljon mahdollisuuksia vielä viilata suunnitelmiamme, määritellä politiikkaa paremmin. Meillä on valtavia haasteita edessämme, mutta katson kyllä myös, että tietoisuus keskuudessamme näistä asioista lisääntyy. Meillä on välineitä käytössämme, jotka täytyy saattaa yleisemmäksi kokonaisvaltaiseksi rakenteeksi. Kiitos. Ja, vielen Dank, Herr Falkenberg. Kiitoksia herra Falkenberg. Kiitos tästä laajasta EUn vesipolitiikan esittelystä. Paljon enemmän kuin mitä kolmannessa seuranta kerro kertomuksessa oikeastaan on. Tämä blueprint-suunnitelma on oikeastaan nyt siis hyvin tärkeässä asemassa vuoden 2012 suhteen. Olemme käsitelleet valiokunnassamme vesikysymyksiä aina hyvin tiivisti. Tämä on itsestään selvää. Vesi todella on äärimmäisen tärkeä asia ja näin tulee jatkossakin olemaan, joten odotamme innolla tätä suunnitelmaa. Meidän asiantuntijamme täällä on Richard Zeba, joten hän saakin tässä ensimmäisen puheenvuoron. Also von dem her. Nee. <laughs> steht mir das auch zu, aber ich möchte jetzt nicht beanspruchen. Pyydin myös puheenvuoroa ensimmäisenä. Ei kun ensimmäinen oli Alexander. Äh, Ines den Vortritt gelassen, also ich bestehe da nicht. Olisin antanut Inekselle kyllä etusijan. No joka tapauksessa kiitoksia pääjohtajalle. Iloitsen, että hän henkilökohtaisesti tuli paikalle puhumaan asiasta. Tämä on keskeisiä asioita ympäristöalalla. Kuten sanottu, niin olemme jo tätä arviot ja odottaneet tätä blueprint-suunnitelmaa. Siitä on ilmoitettu jo pitkän aikaa sitten, kun jäsen Potocnik, joka kulmistilaisuudessa tästä blueprintista jo puhui ja odotimme jo, että Aber wie gesagt, ich nehme an, dass er dementsprechend besser vorbereitet. Olisimme odottaneet, että se olisi tullut tänä vuonna, mutta no ensi vuoden alussa, no. tässä ympäristöpääosasto todellakin yrittää sen kovin huolellisesti valmistella. Pieni toive. Parlamentista olemme olleet aika vähän otettu mukaan tähän run-upiin. Tiedän, että on eri konferensseja suunnitteilla, mutta juuri vesi on teema, jolla on niin suuri laaja ala. Ja blueprintin kannalta olisi hyvä, että parlamentti, juuri tämä valiokunta, tulisi etukäteenkin mukaan aina kaikki nämä poliittiset implikaatiot, joilla tällä alalla on, niin kun ne ottaa huomioon, niin ei voi pelkästään virkamiestasolla toimia. Täällä on tietysti asiantuntijoita, mutta tähän kuuluu paljon poliittisia kysymyksiä, jotka täytyy selvittää, joten tästä pyyntö pääosastolle, että voitaisiin tarkistaa, että se määrin seuraavana vuonna, ensi vuonna olisi että mahdollisuus ottaa meitä aina mukana valiokuntana mukaan. Ja pyytää meiltä muutamia poliittisia ehdotuksia otettavaksi mukaan. Minä olen vesiryhmän puheenjohtaja, Ines on siellä mukana, siellä tutk- seuraamme tätä prosessia. Tämä foorum on avoinna ja käytössä jatkokeskustelulle myös. Ihan muutama periaatteellinen asia. Nyt kun puhumme vedestä, niin kuulen aina tämän management-sanan komission puolelta. Kysynnän hallinta Jos keskitymme pelkästään kysyntään, niin eri maat, kuten Espanja, silloin niille tulee ongelma. Ja ajattelemme Kyprosta ja koko eteläistä aluetta, niin nämä ongelmat eivät, koske, eivät ole ratkaistu pelkästään kysynnän hallinnalla. Pitäisi suhtautua realistisesti, realistisesti ja yrittää mahdollisimman aikaisin huolehtia, että voimme tarjota muitakin ratkaisuja. että ei ole mitään pahaa tahtoa alueella viljelijöiden keskuudessa, vaan täytyy olla molemmat silmät auki heti ikään kuin alusta asti, että on muitakin mahdollisuuksia. Mitä tulee tähän alueellisuuteen, toivon kovasti, että blueprintissään komissio poistaa, ottaa sen esille kovasti, koska jos meillä on tällainen kattava kysynnän hallinta. Silloin väestö ei hyväksy sitä. Esimerkiksi Tirolissa, siellä käytetään 2 prosenttia vesiresursseista, niin siellä ei ollenkaan väestö ymmärrä tätä. Jos tätä ei oteta huomioon alusta alkaen blueprintissa, niin silloin se on tullut epäonnistumaan vaadittaisiin, että mahdollisimman laajasti lähdetään liikkeelle alueet, parlamentit mukaan, alueiden edustajat, heiltä kysytään, että saadaan hyväksyntä tälle asialle poliittisessakin mielessä. Mitä tulee valtavirtaistamiseen, tiedätte täysin, aluepolitiikka ja maatalouspolitiikka ovat suuria rahankäyttäjiä, niitä halutaan nyt uudistaa. Ja sitten tämä kaavoitus, maankäyttö, halutaan mukaan asiaan. Viljelijät tietysti tarvitsevat monissa maissa eniten vettä, ja PK-yritykset. Voitaisiin ottaa huomioon näitä ratkaisuja, että tässä tietysti vastustusta on, mutta että tehdään edes blueprint, joka tulee 2018 vuoden lopussa, ja 80 prosenttia on jo määritetty, että mihin se laitetaan, niin ei ajoitus täsmää. Jos haluamme käyttää, suunnitella oikein, miten suunnitella, miten rahat käytetään oikein, niin se täytyy jo nyt tehdä. Ja Envi, valiokunta Potocnik, jos odotetaan mainstreamingia, niin se on liian myöhään tässä. Se pitää olla selvillä tästä, koska Spannungsfeld, das gerade mit der Landwirtschaft da da besteht. Und muss man jetzt möglichst früh. Täytyy ottaa mahdollisimman, mahdollisimman aikaisin mukaan nämä ideat, joita tulee laajalti. Uh, die, die, die, die, die sonstigen Dinge jetzt von der Kompetenz her anlangt, natürlich wenn von Regionalität die Rede ist. Kun puhutaan alueellistamisesta ja kaavoituksesta, niin kriittistä on se, että mitä voidaan tehdä EU-tasolla, mitä pitää tehdä jäsenvaltiotasolla ja mitä alueella. Pääosasto Envi ehdottaa nyt varmennetun ehdotuksen, koska muuten, eh, se pitää tehdä niin, koska muuten tulee pitkä keskustelu, kuka voi tehdä mitä. Tietysti kaavoituksessa on jo kaupungin sisällä näitä ongelmia. Eikä, kun puhutaan tästä keskusjohtoisesta suunnitteluinstrumentista, niin ne eivät sille halua antaa valta alueet. Eli mitä oikeudellisesti voidaan tehdä eri tasoilla? Muuten mennään tähän kompetenssikeskusteluun, niin sitten ei päästä eteenpäin, sitten eh, neljöidään ympyrää ja sitten ei päästä eteenpäin itse asiassa. Veden hinnoittelu, tiedätte puheenjohtaja, puhun nyt pitkään. En nyt haluaisin antaa puheenvuoroini pois, meillä on aikaa. Hinnoittelussa täytyy olla varovainen. On vesipuutedirektiivi, siellä ensimmäinen kohta, se ei ole mikään tavallinen taloushyödyke, vesi Jos vaikka nostettaisiin neljä viisinkertaiseksi hintaa, niin taloudelliset vaikutukset ovat nollassa, mutta yhteiskunnalliset vaikutukset olisivat hyvin suuret. Täytyy tässä kuulla, tässäkin kuulla alue- ja paikallispolitiikkaa. Tietopohjaa tätä täytyy tukea tekniikkamme voi olla vientimenestys. Se on myös vastuumme kolmatta maailmaa kohtaan. Eikä unohdeta embedded Se on valtava haaste, koska tuomme hyvin paljon vettä Eurooppaan. Jos haluamme ottaa vakavasti sen, mitä sanoitte, että haluamme nähdä asian globaalisti, niin embedded täytyy ottaa huomioon myöskin maatalouden tuontituotteissa – meidän puoleltamme pääjohtaja, laajentakaa prosessia niin paljon kuin mahdollista, nopeat reformit, mutta haluamme antaa panoksemme, jotta lopussa olisi jotain, vaikka tulisikin liian myöhään, niin ainakin siinä muodossa, missä toivomme. Kiitos. Joo, nyt en noudattanut auktoriteettiasi. Pahoittelen. No, tätä oli Hienoa kuunnella. Sydän on täynnä ja päät tyhjänä. Tässä nyt todella sait puhuttaa suusi puhtaaksi. No, tiedämme kuinka sitoutunut olet vesikysymyksiin. On hyvä, että meillä on vesiryhmä, jossa ihmiset tekevät pysyvää työtä. Ines kuuluu myös tähän ryhmään. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitos myös pääjohtaja Falkenbergille. Kiitos siitä, että että ainoastaan vetänyt lankoja yhteen ehdotuksesta, vaan syvensitte monia mielenkiintoisia kysymyksiä, aivan kuten Sebo, liittyen tähän Blueprint-suunnitelmaan, jota odotamme veden vähyys todella tulee ilmi ilmastonmuutoksen kautta, mutta ennen kaikkea myös siksi, että kulutusmallit ovat niin ongelmallisia. Haluaisin kysyä ensinnäkin siitä, että te puhuitte siitä, että otettaisiin huomioon myös muita EUn politiikan aloja, maatalouspolitiikka, Sitähän kommentoitte ja siihen liittyy aina kielteisiä uutisia. Sanotaan, että se ei toteudu kyllin niin tehokkaasti, mutta halusin myös kysyä, puhummeko muista alueista, kuten teollisuudesta ja energiasta. Ne ovat myös tärkeitä politiikan aloja siinä, että todistustaakkaa todella jaettaisiin. Se, että maanviljelijät kantavat kaiken taakan, on väärin. Ja ehkä voisimme lisätä tähän sen viestin, että kun puhutaan tuonnista, tämä on merkittävää, kun puhutaan maataloudesta, kehityksestä, että otettaisiin myös huomioon todella blueprint ja tuontituotteet. Eli täytyy ymmärtää, että tässä puhutaan molemmista tahoista. Eli halusin kysyä, mitä muita politiikan aloja tässä halutaan huomioida. Te puhuitte myös tiiviistä kuulemisesta meidän kanssamme, konsultoinnista. On paljon järjestöjä teollisuudessa ja sen ulkopuolella, kansalaisjärjestöjä, joita aihe todella kiinnostaa. Ja kaikki hyvät hallinto, käytäntö, käytänteet täytyy todella varmistaa, kun keskusteluja käydään. Eli täytyy todella välttää se, että tällainen kuuleminen jäisi toteutumaan. Tässä täytyy myös tehdä ajoissa. Meillä on erilaisia malleja, joita käytetään muilla aloilla, jotka voivat helpottaa tällaista kuulemista. Sitten te kommentoitte jo hintoja ja sanoitte, että on tulossa ehkä uusia lainsäädäntöjä. No, hinnat. Tämä on kyllä hälyttävää sosiaaliselta näkökulma, näkökulmasta, mutta onko siis muita konkreettisia lainsäädäntöön liittyviä asioita, joista todella puhutte. Sitten meillä on erilaisia pilottihankkeita, joilla voidaan kiinnittää huomiota rakennusten vesitehokkuuteen, veden käytön tehokkuuteen. Tämä on tavoite, mutta myös laajemmin täytyy katsoa kaupunkeja. Meillä on Ranskan tietoja, Espanjan tietoja ja nyt kun käymme keskustelua rahoitusnäkymistä, rakennerahastoista ja muista, jotka vaikuttavat politiikoihin hyvin laajasti, niin täytyisi katsoa, miten tämä valtavirtaistaminen, josta Seba puhui, todella voidaan saada tähän kaikkien mukaan. Espanjassa esimerkiksi vesijohtojen uudistaminen asetettiin tietyksi ehdoksi, mikä oli erittäin hyvä asia. Ja ainakin ja ainakin minä olisin kyllä osaltani tukemassa tämän suuntaisia toimia. Ja sitten yksi pyyntö on hyvin tärkeää, ja parlamenttihan suositteli, että näin tehtäisiin, että kaikki toimintasuunnitelmat ja uudet ehdotukset veteen liittyen – sen säästöön ja riittävyyteen liittyen kiinnitettäisiin 2020 strategian ja haluaisin kysyä, voidaanko identifioida ja nähdä, että liittyvätkö nämä ehdotetut toimet ensinnäkin siihen, että pystytään vähentämään kustannuksia – Esimerkiksi, että kansalaiset voivat tietää, että sama, mikä on tehty sähkön suhteen, voi tapahtua myös veden, veden suhteen. Eli että kustannukset vähen, vähenisivät. Ja sitten täytyy katsoa myös työpaikkojen luomista tässä asiassa. Usein puhutaan hieman negatiivisen sävyyn siitä, että säästetään ja tehdään näin ja näin, etsitään syypäitä omassa maassani on paljon ongelmia ja teemme kaiken voitavamme, mutta siis meidän todella täytyy antaa viesti siitä, että politiikat, joihin lähdemme, niihin liittyy uusia hallinnointimalleja, uutta teknologiaa, uusia vihreitä työpaikkoja, ja ne tuovat mukanaan kasvua. Näin voidaan puuttua näihin haitallisiin hinnannousu-uutisiin ja tällaisiin ja jos näitä hyviä asioita ei tuoda esiin, niin silloin on hyvin vaikea edetä näissä vesikysymyksissä. Kiitos Ines. Nämä kaksi ihmistä kuuluvat tähän vesityöryhmään, mutta muut saavatkin hieman vähemmän puheaikaa. Jollain taidon. Kiitoksia pääjohtajalle, että esittelitte suuntaviivat ja sen, mitä on onnistuttu jo tekemään veden puutteen osalta Tiedämme, että vesi on perustavanlaatuinen hyödykö ihmiselle. Tärkeä osatekijä elintarvikkeissa, joita ihmiset käyttävät, kaikki kansalaiset. Mutta on myös energialähde, sitä käytetään eri teollisuuden aloilla. Ja sitä käytetään myös perustavanlaatuisena elementtinä maataloustuotannossa. Minä mietin tässä sitä, että tiedän, että meillä on kuivuuksia, mutta myös ylimäärää vettä alueittain. Meillä on liian vähän tietoa tästä alueellisuudesta. Toisaalta on veden puutetta ja toisaalta taistelemme kuivuuksia vastaan, joita ei ole aiemmin ollut tällaisilla alueilla aiemmin, että tällaista luonnontuhojen kanssa ei ole jouduttu aiemmin taistelemaan. Että olisiko nyt korkea aika, että pitäisi rakentaa sellaisia vesivarastoja, jotka olisivat sitten sellaisia Siis meillä on näitä etenemissuunnitelmia. Niitä on energiassa, puhutaan energiastrategiasta, ja energiaverkoista. Ehkäpä nyt kannattaisi miettiä sitä, että rakentaa tällainen vesiverkosto Eurooppaan. Tällaisten vesiallassäiliöiden kautta, niin niillä on puutetta, niin näistä voitaisiin antaa sitten vahvistusta tällaisista tekojärvistä. Eihän se ole teknisesti vaikeaa ratkaista näitä nykyään. Tätä, tätä pitäisi vain pitää prioriteettina, kuten energiaa pidämme prioriteettina tällä hetkellä. Ja ottaa tämä osaksi strate- vesistrategiaa ja hahmottaa vesistrategiaa Euroopalle. Siitä tulisi hyvää hallintoa, hyvin, siitä saataisiin työpaikkoja, käytettäisiin alueiden, alueita hyväksi jotka veden puutteesta eivät voi olla hyväksi käytettyjä, ei voida luoda siellä vihreää energiaa, viljellä ja niin edelleen. Että nyt olisi korkea aika ajatella, että eikö tätä teemaa voisi kohdella niin, että pidettäisiin sitä koko Euroopassa, Euroopan laajuisesti ja pitää sitä tärkeimmän elementtinä meille kaikille. Danke, Jolanta. Trotzdem hoffe ich, dass wir keine Pipeline von Polen nach Portugal brauchen. Niin, ehkä tässä tarvitaan kohta vesiputkia Puolasta Portugaliin, jotta vettä riittää. Vittorio Prodi, kiitoksia pääjohtaja siitä, että olette tullut paikalle. Tämä aihe on äärimmäisen merkittävä. Olen myös ilmastonmuutoksen ohjausryhmän jäsen tässä täytyy toimia niin, että verenkäyttö alueiden hallinnossa on todella keskiössä. Meidän täytyy estää tällä tavoin maan erosio ja saada pohjavedet täyttymään. Ja tämä on asia, josta täytyy tehdä äärimmäisen tärkeä painopistealue. Haluaisin korostaa erityisesti myös sitä, kuinka tämä kaikki on hyvin hankalaa kaupunkialueilla. Ja usein esimerkiksi veden imeytymättömyys maaperään estää sen, että pohjavesivarastot täyttyvät kaupunkialueilla – ja näin on vaikea pitää yllä maan tasapainoa. Ja olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa meidän täytyy todella tulenpalavasti tarkastella juuri pohjavesien varasten täyttymistä ja meidän täytyy päästä tässä myönteiseen suuntaan. Eh, voi olla, että luonnolliset täyttömekanismit eivät riitä, vaan tarvitaan tällaista lisämekanismia pohjavesivarastojen täyttämiseen. Ja kaupunkivesistöjen kohdalla voitaisiin ehkä tarkastella myös sitä, että sadevedet, talousjätevedet ja muut likavedet erotettaisiin. Lika jätevesissä on merkittävää energiapotentiaalia ja siksi tällainen energiasisältö, joka jätevesillä on, pitäisi ehkä katsoa omana kokonaisuutenaan ja katsoa, kuinka sitä voitaisiin käyttää hyödyksi esimerkiksi teollisuuden sovelluksissa. Ja jos veden niukkuus lisääntyy, niin tarvitsemme todella täysin uudenlaista vesistrategiaa, koska vesi on hyödyke, jota täytyy olla saatavilla. Ja siksi uskon, että komission strategian tulisi käsitellä myös pohjavesien uudelleen täyttöä, koska näin voidaan mielestäni saada aikaan uutta tasapainoa tilanteeseen, joka on pikkuhiljaa heikentynyt. Danke. Ich drücke jetzt ein bisschen aufs Tempo, weil wir noch ein großes Thema. Nyt täytyy kiristää tähtiä, koska on vielä suuri eh, teema tämä lentoliikenne. Krista Klaas, minä voin puhua nopeasti, koska vesispeliästimme on käsitellyt asiaa hyvin syvällisesti. Fokus vielä asiaan, joka minulla on hyvin tärkeä. Että pidetään vettä, että sitä käsitellään kokonaisvaltaisesti. Mutta vielä tämä alueellinen lähestymistapa. Meillä on täälläkin kollegoita saarilta, Iso-Britannia, suuri ongelma Irlannissa, että saadaan ymmärtämystä sille, että meillä on yhteinen strategia – täytyy nähdä eritel, eriytetysti. On erilaisia ongelmia veden kanssa, veden kulutuksen kanssa, veden käsittelyn kanssa. Joissakin on kuuvuutta, joissakin on maissa on tulvia, joten eri tetysti tämä strategia nähdään ja vedenhoitosuunnitelma on myös niille äh, erilainen lähestymistapa niille, joiden ne tarvitse säästää. Sanottiin usein, että viljelijät täytyy mainita veden käyttäjinä erityisesti. Nimekää viljelijät myös niinä, jotka tuovat myös suodatusta vedelle. Täytyy ottaa tämän mukaan maaperästrategiaan, maankäyttöön, kaavoitukseen, koska jos ei ole näitä suodattamia, suodattimia, niin ei ole tervettä pohjavettäkään meillä ja tämä pitää nimetä myös positiivisena asiana että viljelijät saadaan mukaan tähän äh, terveellisen veden asiaan, että he voivat antaa jatkossakin panoksensa siihen. Danke und zu guter Schluss Karin Kahnbach. Kiitos ja vielä tähän loppuun Kallenbach. Ainoastaan halusin korostaa yhtä asiaa, jotka sitten mitä kollega sanoi. On äärimmäisen tärkeää, että toimimme kaupunkisuunnittelussa, koska se, että vesi ei imeydy maahan, niin johtaa siihen, että menetetään suuria määriä vettä, syntyy tulvia, joita oikeastaan ei olisi, jos siellä, missä sataa paljon vettä, käsiteltäisiin oikealla tavalla. Eli meidän täytyisi todella toimia niin, että maa pystyisi imemään vettä, suodattamaan vettä niin, että ei syntyisi enää haittoja ja rantoja pystyisi, pystyttäisiin vahvistamaan entisestään ja niin edelleen. Eli vettä täytyisi pystyä käyttämään siellä, siellä missä sitä on. Minulla olisi vielä yksi kysymys liittyen tähän hallinnointijärjestelmään. Vesijärjestöt varmasti odottavat komissiolta tietoja. Tiedämme, että monissa maissa kunnat ovat vastuussa vesihuollosta. Tuleeko näin olemaan jatkossakin vai tuleeko tämä muuttumaan? Kiitos. Jos kykenette siihen, että vedät lankeja yhteen pikaisesti, niin sitten muutkin ehtivät vielä puhua. Ich denk erstmal vielen Dank für die, für die, uh... No, minä yritän. Kiitos ensinnäkin näistä puheenvuoroista. Kaiken kaikkiaan uskon senkin perusteella, mitä tänään kuulin, että teemme työtä aika samaan suuntaan. Se, mistä te puhuitte, kysynnän hallinnoinnista ja sen sitä pidemmälle katsomisesta on oikein. Meidän täytyy jatkaa kuitenkin myös tätä kysynnän hallinnointia. Se on hyvin tärkeä osa-alue. Ja meidän pitäisi pyrkiä siihen, että käytämme mahdollisimman järkevästi sitä vettä, mitä meillä on käytössämme ennen kuin pohdimme, kuinka voimme saada lisää vettä käyttöön. Mutta totta kai meidän täytyy katsoa kokonaiskuvaa. Näin haluamme tehdä ja selkeästi suunnittelemme myös sitä, ja huomioimme sen, että veden suhteen meillä on suuria alueellisia veden käyttö eroja. Tästähän oli anekdootti Saksassakin aprillipila, mutta en tiedä sitten, miten tähän pitäisi suhtautua meidän pääosastossamme. No, tiedotusvälineissä tällaisia syytöksiä aina välillä kuulee. Eli tämä koski sitä, minkälaista suihkua pitäisi Euroopassa käyttää. Mutta tästä ei kuitenkaan ole kyse, vaan siitä, että todella katsottaisiin, miten paremmin voitaisiin hallinnoida tällaista niukkaa vesivaraa. Kaikki varmasti ovat yhtä mieltä siitä, että vesi on hyödyke, josta on pulaa, ja tähän täytyy puuttua. Haluaisin kuitenkin lyhyesti puhua vielä siitä, että vaikka meillä on paljon alueellisia eroja veden suhteen, niin meillä on tällaisia rajat, ylittä, rajat ylittäviäkin vesiongelmia. Ja sanoitte, että tässä täytyy tilannetta tarkastella hyvin selkeän juridisesti. Kyllä, näin tulemme tekemään, kuten aina, mutta ei tämäkään varmasti aivan ristiriidoitta tule hoitumaan. Kun katson, mitä ongelmia tällä hetkellä joissakin jäsenvaltioissa on, ylipäätään siinä, että ne saavat aikaan tällaisen kansallisen joen uoman hallintasuunnitelman – niin kyllä tässä varmasti vastuu osittain hajautuu. ja Jos katson tässä Tonavaa ja sitä, että 17 maata joutuisivat huolehtimaan yhteisestä Tonavan hallintaohjelmasta, niin sanoisin, että tarvitaan tällaista yhteistä hallinnointia, koska ainoastaan sitä kautta voidaan asioita hoitaa ja järkevästi jatka, jakaa vedenkäyttöön liittyvää hoitoa. Ja tämä koskee energiantuotantoa, matkailua, kaikkia mahdollisia veteen liittyviä aloja. Ja tässä tarvitaan todella sitä poikkitieteellistä, kaiken kattavaa yhteistyötä. Ja on harvoja poikkeuksia, mutta esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa, kuten sanoin alustuksessani ja kuten kertomuksessammekin sanotaan, niin on vesipulaa. Ja yhdistynyt kuningaskunta on sanonut, että sillä on tällä hetkellä pahin vesipula ikinä. Ja kun katsomme tässä nyt ikkunasta ulos, niin näemme, että siellä sataa jälleen. Ja Belgiassakin on kuitenkin tällä hetkellä merkkejä vesipulasta. Mutta jossakin taas meillä on liikaa vettä. Ja olemme nyt sellaisessa vaiheessa, jossa koko Euroopassa on tai tulee olemaan entistä enemmän vesipulaa eri alueilla ja samanaikaisesti koemme kuitenkin tulvia. Tämä johtuu osittain ilmastonmuutoksesta. Ja siitä, että myös Euroopassa on tapahtunut valtaisia muutoksia, aivan kuten muualla maailmassa. Ja tähän meidän tulisi puuttua. Meidän tulisi paremmin ymmärtää tätä ilmiötä ja mikä rooli maalla on. Ja vesi sykliveden kierto nopeutuu liian nopeasti, sataa, sadevedet valuvat liian nopeasti takaisin mereen ja tämä syklin nopeutuminen on varsin dramaattista, koska me hakkaamme puita yhä laajemmalta alueelta, suljemme maan pintoja niin, että maa ei pysty enää imemään vettä entisellä tavalla – jos joen uomia vedetään suoriksi, niin tämä nopeuttaa veden kulkua ja tämä aiheuttaa ongelmia, joita meidän täytyy yhdessä puuttua, koska monet ongelmista ovat rajat ylittäviä, kuten sanoin, eikä niihin pystytä puuttumaan pelkästään alueellisella tasolla. En halua tässä nyt käsitellä kaikkia kysymyksiä yksityiskohtaisesti. Tätä voimme sitten tarkastella, kun saamme tämän blueprintin. Olen hyvin kiinnostunut yhteistyöstä parlamentin kanssa. Teidän ajatuksenne ovat meille tärkeitä. Olemme tehneet paljon teknistä esivalmistelua, esityötä. Meidän täytyy työstää edelleen useita teknisiä kysymyksiä eteenpäin, mutta tiedostamme täysin sen, että nämä kysymykset ovat myös hyvin poliittisia. Ja tässä tarvitsemme teidän ajatuksianne, teidän yhteistyötänne ja olen täysin vakuuttunut siitä, että ensi vuonna mm, ja myös tämän vuosi, vuoden toisella vuosipuoliskolla varmasti voimme tavata ja jatkaa yhteistyötä ja ottaa mukaan myös kansalaisjärjestöt ainakin meidän mukaamme näin myös tulisi tehdä hyvin voimakkaasti. Nyt sain tässä merkin siitä, että minun pitää päättää puheeni. Jos joku jäi tässä nyt huomiotta, niin sanoisin, että kirjasin kyllä kaiken ylös ja kysymyksiin voidaan palata. Kaikki on kirjattu ylös, mikään ei ole mennyt ohi korvien. Vesityö ryhmän jäsenet varmasti myös tekevät mielellään yhteistyötä kanssanne. Odotamme tätä blueprintia ja sitten ensi, viik- ensi vuonna meillä on vihreä viikko ja keskustelemme kysymyksistä lisää. Kiitos vielä kerran siitä, että tulit ja onnea ja menestystä tämän hankkeen kanssa. Kiitoksia. Nyt sitten pääsemme toimimaamme seuraavan esityslistan kohtaan. Tämä haluttiin siis käsitellä vielä ennen kesätaukoa. Tämäkin on hyvin päivän polttava aihe. Meillä on Delbecke paikalla. Me puhumme lento- ja meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä – halusimme tästä vielä keskustella, koska meidän on tärkeää saada tietää, missä mennään, että mitään ei ole tässä tuhottu. Nyt annan puheenvuoron sitten Josep Delbekelle. Olkaa hyvä. Thank you for the introduction. Kiitoksia, hienoa olla täällä. Kiitos esittelystä. Puhutaan lentoliikenteestä ja meriliikenteestä otsikossa. Ehkäpä meriliikenteessä päivitys on tarpeen, mutta molemmat ovat sektoreita, joissa päästöjen kehitys on huolestuttavaa, mennään väärään suuntaan ja tarvitaan enemmän toimia. Merisektorilla EU ei ole vielä säännellyt, mutta 2008 vuodelta on lainsäädäntöä, jossa komission pitäisi esittää oma ehdotus alueellisille toimille, jos 2011 vuoden loppuun mennessä kansainväliset elimet, IMO erityisesti, ei ehdota toimia. Tämä aie on siirtotettu ensi vuoden työohjelmaan ja komissio ehdotuksen esittää, ellei kansainvälisellä tasolla tule suurempaa edistystä. Stelvelin valmistelutyöt jatkuvat. sen Hedegaard ja Kallas järjestivät korkean tason foorumin – te olitte esitettuina hallituksen edustajat, kansallisjärjestöjen edustajat. Tekninen työ on menossa. Euroopan ilmastonmuutosohjelman menossa puitteissa selvityksiä on meneillään. Yksi osatekijä haluaisin sitä painottaa, se on se, että komissio oli vielä määritellyt kantaansa tai preferenssejään siitä, että mitkä toimet tai ratkaisut olisivat ehdotettuina. Ja monia ideoita on tutkittu ja tiedätte, että markkinapohjaiset toimet, kuten eh, vero, ja ETSn mukaan ottaminen ovat kaksi tärkeää tointa. Um, as I implied already at the level, at the international level, at the global level, globaalin eh, kansainvälisen tason edistys on hyvin rajoittunutta UNFL 3C ja EMO puitteissa niin, että päästäisiin sitoumuksiin ja toimiin. Mutta tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä, IMOn merisuojelukomitea pitää kokoustaan. Kokous kestää viikon loppuun. Ja vielä toivomme, että sieltä tulee sopimus energiatehokkuus design indeksistä laivoille. Se olisi suuri askel eteenpäin. Se ei vähennä päästöjä, mutta se olisi tärkeä edistysaskel. Jos komissio ehdottaa, tai kun komissio ehdottaa ehdotustaan ensi vuonna. Se silti on vain ehdotus. Ja silti toivoisimme, että neuvottelut globaalilla tasolla voivat jatkua. Ja saattaa olla kyse myös siitä, että miten voidaan optimoida synergioita sen välillä, että on komission ehdotus, neuvottelut parlamentin ja neuvoston kanssa, ja että samaan aikaan jatketaan keskusteluja IMOssa ja YK-tasolla, jotta voidaan katsoa, miten pitkälle ja sieltä voidaan viedä eteenpäin siellä. Tämän verran merisektorista. Lentoliikenne, olette huomanneet, että on ollut lehdistöartikkeleita puolesta vastaan, että otetaanko ilmaliikenne, kansainvälinen ilmaliikenne päästökauppajärjestelmään. Ja on vähän yllättävää, että tätä kohua tulee, koska viimeistelimme lainsäädännön itse asiassa jo 2008 yhteispäätäntömenettelyssä, joten teidän talon Euroopan parlamentti ja neuvosto olivat hyväksymässä ehdotusta suurella enemmistöllä tässä talossa ja yksimielisellä neuvostossa. Joten toteutamme lainsäädäntöä nyt ja voin vakuuttaa jälleen teille, että toimeenpano tapahtuu niin kuin suunniteltiin. Se tarkoittaa, Lentoliikenteen toimijat ovat jättäneet raportteja, tehneet valvontaa ja ilolla voin panna merkille, että kaikki toimijat, suuret toimijat sitä tekevät. Lainsäädännön transparentin jäsenvaltioissa on itse asiassa saatu loppuun. Ilolla panen merkille, että kaksi puuttuvaa, Saksa ja Kypros, ovat eh, saamassa juttua kokoon ja liittoneuvosto äskettäin hyväksyi transponointilainsäädännön. Nyt määrittelemme näitä viitearvoja vapaalle allegaatiolle. Jäsenvaltioiden piti jättää tämän kuun loppuun mennessä hakemuksensa ja tarvittavat tiedot on käynyt. Ja komissio viimeistään 30. syyskuuta sitten esittää nämä benchmarkit viitearvot. Sen jälkeen vuoden loppuun mennessä täytyy sitten kertoa yksittäisille toimijoille, että miten paljon lupia saavat vapaa, vapaasti. Infrastruktuuri päästökaupalle on olemassa, mutta kuuma keskustelu kuitenkin on olemassa, koska on ryhdytty oikeustoimiin, kaksi yhdysvaltalaista lentoyhtiöä on lähtenyt oikeustoimiin ja niiden järjestö ja viime viikolla Euroopan unionin tuomioistuin, siellä oli ensimmäinen kuuluminen. Ja uh, she intends to come forward with her opinion by julkisasiamies. That according to the normal procedures, the court would finalize its case. Sanoi, että tuomioistuimella kestäisi kuusi kuukautta sen jälkeen, kun julkisasiamies olisi lokakuun mennessä esittänyt asiansa. Nyt toivotaan, että saataisiin tuomio tästä sisällöstä, että koska me olemme tietysti toimielin, joka äh, oikeusvaltion periaatteita kunnioittaa, niin tästä, kunnioittaa, niin tästä tapauksesta pitäisi saada sel, selko. Kahdenvälisiä neuvotteluja on samaan aikaan menossa. Yhdysvaltain viranomaisten kanssa esimerkiksi. Meillä oli äskettäin Oslossa hyvin tärkeä kokous. Monia kysymyksiä siellä otettiin esille yhdysvaltalaisen kumppanin puolesta ja siitä päästiin hedelmälliseen keskusteluun. Me esitimme vastakysymyksiä, keskustelemme myös Kiinan kanssa, Venäjän kanssa, mutta voidaan hyvin sanoa, että keskustelut ovat aika monimutkaisia. täytyy esittää monia perusteluja ja perustelut meille, että me meillä onkin hyvät ja miten velvo- sitoutuneet olemme kansainväliseen toimintaan. Voi hyvin sanoa, että ICO ei ole esittänyt mitään järkevää lainsäädäntöä vielä ja sen vuoksi eurooppalainen lainsäätäjä päätti edetä. Ja jatkamme lainsäädännön määrittelyä. Uh, what is happening today? You may ask yourself, what are you then? Tai sen lainsäädännön puolustamista. No sitten voitte kysyä, että mistä neuvotellaan niiden kanssa, jotka mainitsin. Yksi elementti lainsäädännössä on, equivalent measures on siellä käsitteenä, ne ovat lainsäädännössä mukana ja siitä voisi olla poikkeus tuleville lennoille – jossa kolmas maa lähtee toimiin equivalent measures vastaaviin toimiin päästöjen vähentämiseksi. Näin kerromme heille. Jos maa ryhtyy vastaaviin toimiin, niin sitten voidaan antaa poikkeus velvoitteille tuleville lennoille. Sitten muut kuin hiilidioksidipäästöt lentoliikenteestä – kun tehtiin lainsäädäntö, lainsäädäntöpäätöstä ottaa kansainvälinen lentoliikenne mukaan ETS 2008, niin komissio otti velvoitteen esittää ehdotusta myös muista kuin hiilidioksidivaikutuksista, ja niitä on useita, noksit, noki, sitten nämä juovat ilmassa. Tutkimme asiaa, juomat. on define exactly tulkikorja tiivistymisjuovat. Ja paljon tutkimusta tapahtuu IPCCn puitteissa erityisesti. Me tutkimme, valvomme, seuraamme läheisesti tuloksia, mutta olemme edelleen varovaisia ja esitämme ehdotuksen sitten, kun on enemmän selkeyttä muiden kuin hiilidioksidivaikutusten osuudesta ilmastoon. Tämän verran minulta mielestäni katoin useimmat asiat, mutta hyvin mielelläni tietysti ryhdyn keskustelun ja vastaan kysymyksiin, joita teillä mahdollisesti on. Kiitoksia. Tässä tuli tärkeä sanova. 2011 ennen aivan ETSn voiman astumisen alla – tässä vielä maat tai lentoyhtiöt yrittävät torpedoida tätä. Siis sitten kysymys tuomioistuimesta siitä, että päätös tehdään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun julkisasiamies on tässä toiminut. Ei, tämä ei tämä pidä paikassa. Sitten toiseksi se, että Kiina ja Yhdysvallat ovat lähteneet mukaan, mutta meillä on kuitenkin myös paljon pieniä maita. En haluaisi, että suurten ja pienten välillä tehtäisiin eroja. Eli että isot saisivat jotakin etuja ja pienen, pienten sitten täytyy tehdä sellaista, mitä suuret eivät tee. Nyt sitten kahden minuutin puheenvuoroja. Liise ensin. Kiitos. Kiitoksia tästä esityksestä ja komission suoraselkäisyydestä Barosoa myöden. Näin täytyy jatkossakin olla. Olemme tarkastelleet lainsäädäntöä sisällöllisesti ja kaikissa vaalipiireissämme EU-ssa meidän täytyy tuoda esiin se, että pystymme silloin, kun yhtenä rintamana toimimme EU-ssa, niin toteuttamaan omia etujamme myös Kiinan ja Yhdysvaltojen su- suuntaan. Jos tässä nyt annamme periksi pelkästään sen takia, että Kiina ja Yhdysvallat antavat tässä tietä uhkauksia, niin syntyisi tällainen ennakkotapaus siitä, että jos Yhdysvallat ja Kiina huutavat tarpeeksi kovaa näin, niin me perännymme, mutta näin ei saa tapahtua. Sitten tällainen kansallinen vero Yhdysvalloilla on 16 dollarin vero silloin, kun ihmiset lentävät maahan tai maasta. Miten tämä sopii yhteen kansainvälisen lainsäädännön kanssa? Tällainen lentolippuverohan on kalliimpi kuin se, mitä me olemme suunnitelleet Tämä, tässä haluaisin vahvistaa tätä näkökulmaa. Ja sitten kolme kysymystä. Minkälaisia vastaavia toimia meillä on? Onko meillä jonkinlainen matriisi, näiden tunnustamisesta, mitä komissio tunnustaa, mitä taas ei. Ja sitten nämä typen oksidipäästöt komission tekstillä oikeastaan täsmällisempi kuin se, mitä Delbeke sanoi. Siinä puututaan aikatauluun. Pyytäisin teitä vielä palaamaan tähän. Sitten vielä li- meriliikenne. Kankunissa kävi ilmi, että IMO haluaa tässä kyllä toimia, mutta valtiot eivät ole kyllä, kyllä valmiita lähtemään mukaan. Komissio tulisi tässäkin toimia. Kiitos, äh, Gilbano. Puheenjohtaja. Aihe, jonka nyt tänään esittelette, on polttavan tärkeä aihe taloudellisesti. En kyllä aivan ymmärtänyt, kun puhuit lähtee kummallisesta hälystä ja sitten taas mainitsitte tiedotusvälineet, jotka tästä aiheuttavat hälyä. Käymme keskusteluja Yhdysvaltain ja Venäjän kanssa ja Kiinan kanssa. Kaikki ovat huolissaan. Kaikki ovat huolissaan. Puhutaanpa sitten eurooppalaisista lentoyhtiöistä, jotka kärsivät valtavasti taloudellisen ja sosiaalisen kriisin takia sulautumisia tapahtuu toimijoiden kesken. Lentokoneen rakentajatkin ovat huolissaan. Kiina sanoo nyt, että jos järjestelmää ei muuteta, niin Airbusit eivät mene kaupaksi Kiinaan. Ja kolmanneksi, myös lentokentät ovat hyvin huolissaan. Tietyissä maissa tietyt isot yhtiöt sanovat, että ne siirtyvät Euroopan unionin ulkopuolelle, jotta voivat sitten lentää sieltä Yhdysvaltoihin esimerkiksi Persianlahden maiden kautta. Meillä on aivan legitiimiä toimia. Muun muassa Ranskan ja Saksan hallitukset ovat yhdessä kääntyneet komission puoleen ja tuoneet esille suuret huolensa. Toistaiseksi komissio on todennut, että ei haluta lähteä tutkimaan mitään erityisesti mm, lukuun ottamatta nyt näitä muutamia seikkoja, jotka mainitsitte puheenne loppupuolella. Mutta me tiedämme, että kentillä rakentajien, toimijoiden kesken – on suuri huoli ja mitään ei ole ehdotettu konkreettisiksi toimiksi. Toki te mainitsitte tietyt, tietyt aloitteet ja tutkimuksia tarvitaan, jota myös teollisuus on ehdottanut. Thank you and thank you. Kiitos taas Giving this very good Kiitoksia myös tästä lyhyestä ja hyvästä alustuksesta, mitä tapahtuu meri- ja lentoliikenteestä meriliikenne. Haluan antaa tunnustusta komissiolle, että se on tiukalla linjalla niistä, tästä lainsäädännöstä, josta on sovittu. Ja se on hyvin tärkeää, että jos laki saadaan kokoon ja aloitetaan soveltaminen, kaikki alkavat hermostua, mutta loppujen lopuksi kaikki me täällä olimme ja päätimme siitä lainsäädännöstä ja siihen täytyy pitäytyä ja täytyy antaa komissiolle tunnustusta, että se näin ajattelee hyvin vahvasti. Mutta kuten Peter Liisen, niin olen vähän hämmästynyt sanasta, jota käytitte, equivalent measures vastaavat toimet, että keskustelitte suurten maiden kanssa ja vastaavat toimet voisivat olla tapa päästä tästä pois. Mutta minun tietääkseni en tiedä, että näitä olisi käytössä Yhdysvalloissa tai Kiinassa vastaavia toimia, joten voitteko selventää tätä, kun se hämmentää tämä sana. Sitten nokseista ja muista kuin hiilidioksidi, niin kuten Peter sen sanoi, lainsäädännössä on paljon selvempiä. Lainsäädännössä on hyvin selvästi, että komissio 2008 jo esi- olisi esitellyt NOx-vaikutusten käsittelystä se, että tarvitaan IPCC enemmän tutkimusta lainsäädännössä, jotain kuitenkin luvattiin tehdä, joten odotan komissiolta rohkeampaa asennetta laivoista. On selvää, että tarvitsemme ehdotusta. Sanoitte, että jos, jos kun, ehkä se taitaa olla, kun tulee ensi vuonna oikeusperusta tälle maksulle, verolle, ette sano vielä, miten se tehdään, mutta epäilen, että tämä oikeusperusta, riittääkö se maksulle? Ja sen vuoksi pitäisi mennä enemmän markkinasääntöjen mukaan, koska maksu, jos pitää ottaa huomioon jäsenvaltioiden veto-oikeudet, niin on ongelma, että pitäisi olla selvä oikeusperusta. Ja myöskin mitä sitten tuloilla tehdään. Dank u, voorzitter. Um, welkom, jos. Um, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vieraallemme kattavasta katsauksesta. On hyvä saada päivitystä senkin lisäksi, mitä voimme tiedotusvälineistä lukea. Parlamentti varmasti tukee komissiota näissä asioissa. Muutama kysymys. Niin kuin tiedätte, syksyllä eri valiokunnat ryhtyvät pohtimaan uudemman kerran energiakysymyksiä. Ja varmasti ilmastopääosastossa tämä nousee merkittävänä kysymyksenä esille. Minä olen ollut tässä valiokunnassa lausunnon valmistelijana. Haluaisin tietää, onko teillä jotain ehdotuksia sen suhteen, miten työtä tässä aiheessa jatketaan. Tämä on varmasti yksi tapa, jolla voimme puuttua näihin kielteisiin vaikutuksiin. Kiitos myös siitä, että puhutte lyhyesti. Vittorio Prodi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia pääjohtaja Delbeck siitä, että olette paikalla. Aluksi täytyy todeta, että tällä hetkellä ei ole mitään maksua joka rasittaisi lentoyhtiöiden käyttämää lentopolttoainetta, eli ne ovat tottuneet liian hyvän. Ja niiden pitäisi kyllä joutua pohtimaan myös tällaista mahdollisuutta. Uskon, että vastaava toimi Yhdysvaltojen osalta voisi olla tällainen cap and dividend lainsäädäntö, jossa päätetään siitä, että on samankaltaisia toimia kuin mitä EU on ehdottanut, mutta jossa tulot palautetaan Yhdysvallan väestölle, kansalaisille. Eli tässä hinta voisi sitoutua lentolipun hintaan ja tässä voisi olla tällainen mielenkiintoinen jaon elementti. Sitten muut kuin hiilidioksidit. Tämäkin on tietenkin tärkeä kysymys, mutta eurooppalaiset ovat päässeet tässä hyvin eteenpäin tämän yhteisen ilmatilan kautta. Olemme parantaneet moottoreiden suoritus kykyä ja näin typen oksidin määrää. On hyvin tärkeää, että ilmaliikenne päästää stratosfäärin alaosiin tällaista musta, musta hiilihiukkasia. Ja tämä voi olla hyvin merkittävää ja kun katsotaan sitten, mitä tapahtuu toposfäärissä ja verrataan sitä siihen, niin stratosfäärissä nämä hiukkaset voivat jäädä sinne jopa vuosiksi. Eli tämä on myös asia, jota ei saa unohtaa. Kiitos sitten Matias. Kiitoksia alustuksesta. Olen esittelijä tässä asiassa. Ja hyväksyntämme antoimme, koska Meillä oli komission selvitys, että noksien lainsäädäntöehdotus tulee. Sen vuoksi olen äh, hämmentynyt, että mitään ei ole vielä tulossa ja sitä myöden pyydänkin nyt mahdollisimman nopeaa toimintaa. Teillä on minun ja meidän täysi tuki siinä taistelussa, jossa täytyy, joka täytyy nyt käydä, ja suuri enemmistö myös parlamentissa ilmaliikenteen mukaanotto päästökauppaan. Sitä vaadittiin. Kun nähdään jäsenvaltioiden tendenssi, että siellä ja täällä otetaan lentoveroja käyttöön, me olemme sanoneet 5,7 tonnia siitä lähtien, jos ne otetaan mukaan. dem gesamten Flugpreis entsprechen. Insofern ist dort ein Trend auch in Europa zu verzeichnen, dem man Einhalt gebieten muss, wo man darauf hinweisen muss, wir haben ein Ordnungs bürokratisch ist, aber effizient. on joka on tehokas, josta on päätetty. Jos puolustamme sitä, mitä meillä on, niin siinä teillä on kaikki tukemme. Ja ilmastopolitiikan uskottavuus Euroopassa siitä, riippuu, siitä se riippuu. Ei mistään oma mietinnöstä, vaan että todellakin kaikella käytössä olevalla vallalla puolustamme tätä kuten Liise sanoi, jos tässä annetaan periksi, niin kansainvälisesti ollaan kottavuudessamme kovasti haitattuja. Siivä. Seipä vielä. Kiitos. Minäkin haluan tässä tukea teitä, herra Delbeke. Sisäpoliittinen hyväksyntä ja reilu taakanjako ovat tärkeitä tällä kasvavalla alalla jos tätä haitataan entisestään, tämä olisi siis strategisesti täysin väärä tapa toimia. Ja ehkä pitäisi pohtia myös tällaisia lisäkustannuksia, joita lentoyhtiölle koituu, niin miten niitä voidaan tasoittaa. Hinnat nousevat, ehkä myös kaksinkertaistuvat ja sitten ei tiedä, mihin kaikki rahat joutuvat. Ja ETS tarvitaan myös avoimuutta niin, että lentomatkustaja tietää, että hänelläkin on tässä roolinsa. Kaiken pitää olla hyvin avointa. Ja sitten meriliikenne. Pyydän teillä, teiltä tässä rohkeutta. Tässä todella voi Euroopassa osoittaa suuntaa niin, että lähdetään oikeille, oikeille uurille. Ja sitten näistä nokseista meidän täytyy todella päästä tässäkin eteenpäin. Ja kaikki lentoliikenteen seuraukset pitää tässä myös ottaa huomioon, koska tässä pienetkin porsareijat voivat saada aikaan suurta haittaa. Kiitoksia. Nyt viesti on sel- varmasti selvä siitä, että parlamentti vaatii, että komissio pysyy tiukkana. Emme saa sallia sitä, että muut maat torpedoivat ja vesittävät meidän lainsäädäntöämme. Nämä ovat hyviä argumentteja varmaan myös tuomioistuimen kannalta Luxemburgissa. Um, Kiitos kovasti tuesta. Mekin olemme vahvasti sitä mieltä, että lainsäädäntöä, jota on tehty yhteismenettelyn puitteissa, meidän on oltava tässä tiukkoina. Vastatoimet ja Airbus-tilaukset on mainittu keskustelussa. Airbus on ollut äh, ilmailunäytöksessäkin varsin, näyttelyssä varsin menestyksekäs. Eli kyllä tämä täytyy asettaa sille kuuluvalle paikalle. Ainoa arvo on se, että tekeekö Airbus oikeanlaisia koneita jatkossa. Ja varmasti se löytää myös paikkansa markkinoilla tätä kautta. Suuri kysymys vastaaviin toimiin liittyen. periaate, jota me puolustamme ilmastoneuvottelussa. On harmi, että me emme saa tähän Yhdysvaltojen tukea. UNCCCn mukaisesti meillä on yhteinen ja jaettu vastuu. Kyse on globaalista sektorista, globaalista kilpailusta, eivätkä Kiinan tai Latinalaisen Afrikan tai muidenkaan maanviljelijät vastaa ilmailuliikenteestä. Eli kyllä me puhumme todellakin globaalista kilpailusta. Meillä on yhteinen jaettu vastuu, joka täytyy nähdä sen oikealla paikallaan. Terve kilpailu, vankka kilpailu on, on aivan asianmukaista tällä alalla. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö voisi olla hieman aktiivisempi tällä sektorilla. On hyvä säännellä Euroopassa ja Eurooppaan suuntautuen, mutta ilmailu on globaalia ja eh, sen suhteen, kun lennot eivät suuntaudu Eurooppaan, niin, niin sääntelyä ei juurikaan ole. Kun nyt arvioimme vastaavia toimia, niin il- lentoyhtiöiden tasa-arvoinen kilpailu meillä on mielessämme periaatteena. Vastaavien toimien tunnustaminen ei saa johtaa sellaisen tilanteeseen, että suosituimmuuskohtelu on kiveen hakattua tiettyn lentoyhtiön osalta. On hyvin vaikea arvioida vastaavuutta, mutta muissakin aihealueissa komissio on osoittanut, että kyllä tässä päästään eteenpäin ja voidaan päästä eteenpäin. Toistaiseksi ehdotuksia vastaaviksi toimeksi ei ole vielä esitetty. On puhuttu 22 prosentin tavoite tasosta verrattuna Kiinan normaalitasoon. Tämä on mainittu Yhdysvalloissa, mutta kuitenkaan kyseiset maat eivät ole näitä vielä ehdottaneet virallisesti. Ja toistaiseksi, koska ehdotuksia ei ole tehty, niin niitä ei virallisesti arvioida myöskään. Lisäkommentti, jonka haluan esittää energiaveron liittyen, on seuraavanlainen. Totta kai Täytyy muistaa, että energiavero on, on sellainen väline, josta täytyy äänestää yksimielisesti neuvostossa. Totta kai se on houkutteleva väline, hypoteettisesti. Meillä on päästökauppa säännöt, joiden mukaisesti on toimittu, koska voi olla, että tässäkin määräenemmistöllä voitaisiin päästä eteenpäin. Neuvosto toimisi väärin, jos, jos jatkaisimme tällä hiiliverolinjalla, mitä 90-luvulla toteutettiin. Nyt meillä on päästökauppajärjestelmä ja hiljalleen aste, asteelta pääsemme parempaan järjestelmään ja tilanne kohentuu. No sitten muut kuin hiilidioksidipäästöt. Kiitän kommenteista, välitän ne eteenpäin ja keskustelen niistä kollegoiden kanssa. Tärkeää nähdäkseni on se, että pääprioriteettinamme on se, että järjestelmä toimii kansainvälisesti. On aivan reilua todeta, että tämä vie paljon enemmän varojamme, jotka ovat rajalliset kuin mitä oletimme, että se veisi. Maailma on suuri. On myös paljon kahdenvälistä toimintaa, johon voimme ryhtyä. Prioriteettina pidämme kuitenkin tätä ja investoimme siihen vahvasti. Minä ja kollegat olemme panneet kaikki kommentit ylös, olemme kirjanneet ne ja viemme ne mukanamme ja työstämme niitä edelleen. Kiitos. Kiitoksia Josef Delbeke. Kiitos tuesta valiokunnallemme. Tästä on hyötyä koko parlamentille. Meidän täytyy pysyä tiukkoina, emme saa antaa periksi sen suhteen, mitä neuvostossa ja parlamentissa koko EU:ssa on päätetty. Kiitos. Tapaamme iltapäivällä toivottavasti, koska silloin paikalle tulee Puolan terveysministeri. Ja tuolloin käsittelemme sitten ainakin täytäntöönpanoa. Nähdään silloin.